Olemme nyt internetissä, vaikka täällä nyt ei ole vieläkään juurikaan väkeä paikalla, niin tätä lähetystä kuitenkin välitetään internettiin. Ja ensimmäinen kohta esityslistallamme on esityslistan hyväksyntä. Onko siihen kommentoitavaa? Ei näytä olevan. Ja näin päästään, jos sen hyväksytte, niin pöytäkirjan hyväksymiseen edestä kokouksista 18. joulukuuta, 22. tammikuuta, 11. helmikuuta, 24. helmikuuta 2014 ovat nämä päivämäärät. Ja jos kommentoitavaa nyt ei ole, niin voin sitten ilmeisesti pitää näitä hyväksyttyinä puheenjohtajan ilmoitukset. Oikea puheenjohtaja, edustaja Hybner, todennäköisesti myöhemmin tulee paikalle. Ja näin päästään tämän tunnin huippukohtaan ulkoiseen tutkimukseen talouskriisin vaikutuksista Euroopan unionin taloudelliseen sosiaaliseen ja alueelliseen yhteenkuuluvuuteen. Tämä tutkimus ei ole vielä aivan valmis, mutta niin innokkaasti sitä odottelemme, että mielellämme kuulemme siitä jo vähän etukäteen ja siitä syystä olemme sovittaneet teidän esityksenne tänne väliin ja pyytäisimme teitä pitämään esityksenne. Ja kuulisimme sitten mielellämme näkemyksenä. Annan edus teille tohtori Simona Milio puheenvuoron. Olkaa hyvä. Does you, yeah, So basically, as, as you said... Kiitoksia. Kiitoksia kutsusta tulla esittelemään tutkimuksen luonnos. Kyseessä on kriisin vaikutukset sosiaaliseen ja alueelliseen kohesion EU-ssa. Haluaisin lyhyesti kertoa ensinnäkin äh, tutkimuksen kontekstista, meidän käsityksemme tästä kriisistä ja tärkeimmät äh, löydetty ja määrällinen ja laadullinen analyysi sisältyvät tähän. Sitten haluaisimme käsitellä sitä, kuinka on kohesiopolitiikalla tähän kriisiin vastattu. Tutkimuksen konteksti Kriisi alkoi vuonna 2008 ja sen vaikutukset tuntuvat edelleen. Kriisi iski pahasti Euroopan unioniin, niin vuonna 2009 Euroopan unionin BKT laski 4 prosentilla ja teollisuuden tuotanto 20 prosentilla. Euroopan komissio aloitti vuonna 2008 Euroopan taloudellisen elpymisen suunnitelman, että ne voitaisiin koordinoida jäsenvaltioiden toimintaa ja vastata kriisiin. Kohesiopolitiikka politiikalla on merkittävä rooli, kun se lieventää kriisin vaikutuksia. Nyt on kuitenkin vielä katsottava, kuinka hyvin se on vaikuttanut ja kuinka, kuinka hyvin se voi sopeutua eri alueisiin. Meidän tarkoituksemme naamme oli tehdä määrällistä analyysiä kriisin vaikutuksista, taloudellista, sosiaalista, alueellisesta vaikutuksista ja kohesiopolitiikan vaikutuksista. Kriisi jaettiin kahteen vaiheeseen. Ensimmäinen alkoi vuonna 2008. Tämä oli yksityisen velan kriisi, ja joka sitten muuttui valtion velan kriisiksi. Yksityisen velan kriisi voidaan jakaa kolmaan osaan. Tuotannon kriisi, rakennuksen kriisi ja rahoituskriisi Nämä tietenkin ne voi näkyvät eri tavalla eri alueilla. Kun katsotaan yksityisen velan kriisin ensimmäistä vaihetta, nähdään, että, että, teol, että teollisuuden tuotannon kriisi koski lähinnä teollisia alueita. Tässä Pohjoinen, Pohjoismaat, UK, jotkut Itä-Euroopan maat, Irlanti, Pohjois-Italia, Keski-Itävalta ja, ja Etelä-Saksa olivat eniten kyseessä. Julkiset ja, yleiset, julkiset ja yksityisetkin investoinnit kärsivät eh, Baltianmaat, Irlanti, UK, Espanja ja Välimeren alueet kärsivät valtion sitten eh, valtiovallan kriisistä ja sitten rahoituskriisi. Se näkyi eniten alueilla, joilla oli tämän alan toimintaa. Ja kriisistä pikkuhiljaa tuli valtion velan kriisi. Val- verotulot vähenivät, lainananto väheni, lainan kulut nousivat ja tilanne heikkeni rankkojen säästötoimien myötä. Näin olemme käsittäneet kriisin ja nyt olemme pyrkineet selvittämään kriisin tällaisia siirtymämekanismeja, välittämis, välittymismekanismeja, kuinka kriisivaikutukset siirtyvät kansalliselta alueelliselta taloudelle. Tähän liittyy luoton saatavuus ja korkotasot, kauppa ja paikallinen kysyntä. Sitten kun on määritelty tekijät, jotka vaikuttavat tähän välittymiseen, yritämme ymmärtää, kuinka, missä määrin kansallisella tasolla oltiin valmistuneita va- sietämään tätä kriisiä. Alu- tähän liittyvät alueelliset sietokykytekijät, alueet voivat olla enemmän tai vähemmän kykeneväisiä sietämään kriisin seurauksia. Ja tunnistimme ne kolme aluetta. Alueelliset, sektoraaliset, sektoraalinen erikoistuminen ja monipuolistuminen, inhimilliset tekijät ja innovaatiotekijät. Olemme tehneet case-tutkimusta, tapastutkimusta ja pyrkineet näkemään, onko eri tekijöiden välillä linkkejä. Um, run. Ja näin tätä tehtiin hieman syvällisemmän laatuanalyysin pohjalta eri kyselyiden avulla. Tässä sitten yhteenvetona tämän äh, määrällisen analyysin tulokset. Ensinnäkin nämä etelän ja pohjoisen vertailut, sitten meillä oli kaksi vastakkaista suuntausta ja sitten niiden välinen yhteys. Kun puhutaan pohjoisen ja etelän vertailusta, niin ne tiedot, joita saimme, ne osoittivat, että niiden avulla ei kyetä nähdä, miten suuri kriisi on, vaan tässä manneralueella vaikutus oli paljon pienempi kuin tuolla äärialueella – ympyröivällä äärialueella. Kriisin vähemmän vaikutti Saksa, Puola, Slovakia, Tsekin tasavalta. Siis näihin alueisiin kriisi vaikutti vähemmän. Sitten oli muita alueita. Irlanti, Espanja, osat Italiasta, Kreikka, Kypros, Latvia ja niin poispäin, johon taas kriisi osui kovasti. Kaksi ristikkäistä suuntausta nähtiin, vaikka maan sisäinen variaatio oli pienentynyt, niin Euroopan unionissa tuo variaatio oli suurentunut. Sitten yhteydet ennen kriisiä olleesta taloustilanteesta ja taantuman vaikutukset. Otimme kahdeksan eri muuttujaa käyttöön, jotka liittyvät taloudelliseen, sosiaaliseen ja alueelliseen kohesioon. Neljä niistä liittyivät talouden toimintaan, sitten työmarkkinoihin oli kaksi mm, muuttujaa ja muutama muukin, jota käytimme. Näitä kahdeksaa eri muuttujaa tarkastelimme ennen kriisiä ja sen jälkeen ja saimme nähdä, että neljä näistä korreloivat kriisin vaikutuksiin. No mitä sitten tulee näihin vastustuskykytekijöihin, niin voidaan nähdä, että inhimillinen voimavara ja innovaatioponnistukset ovat tärkeässä asemassa, mutta ne eivät merkittävästi korreloi vuoden 2008 jälkeiseen taloudelliseen tilanteeseen. Se saattaa johtua siitä, että se mitä me katsomme on lyhyen aikavälin vaikutuksia, kun taas näihin innovointeihin ja inhimillisen pääomaan mm, investointiin tavallisessa olotilassa kestää hieman kauemmin. Kun sitten tarkastellaan toista osaa tästä tutkimuksessa, niin olemme valinneet siihen neljä jäsenvaltiota. Puola, Bulgaria, Italia ja Saksa. Ja nämä jäsenvaltiot valittiin niiden eri vaikutusten vuoksi, joita kriisillä on ollut. Olemme valinneet myös kaksi aluetta, kaksi läheistä aluetta Puolasta, Podniaskia ja Dosniaskia, Italiassa. Ja sitten meillä on eri muita alueita tässä Euroopan alueella. Ja näiden alueanalyysien avulla kykenimme saamaan mahdollisimman paljon tietoa eri alueellisista variaatioista laatuanalyysin päätulokset olivat, että Italia edusti täysin tätä analyysipuitteistoamme, eli kriisiä vei eteenpäin yksityisen puolen velkaantuminen ja sen jälkeen valtion velka. Italia osoittaa selkeästi sen, että kriisi alussa johti tasaavaan vaikutukseen Ja sitten se elpyy huomattavasti nopeammin pohjoisessa kuin etelässä. Saksassa ensimmäinen krisi-alta vuonna 2009 koettiin, mutta sitten sillä voimakas elpyminen, joka oli erityisesti seurausta kaupankäynnin kanssa muiden kuin EU-markkinoiden kanssa. Sitä myös helpotti se, että innovointi ja inhimillinen pääoma, jotka ovat osa tätä tärkeä vastustuskyky tekijä olivat paljon korkeammat kuin EU-keskiarvo ennen kriisiä. Puola osoittaa toisenlaisen tilanteen, kun verrataan sitä kehittyneempiin talouksiin. Puolassa rahoituslaitokset eivät kärsineet markkinoiden hajoamisesta yhdysvalloissa. Sen markkinat olivat elastisemmat ja ne kykenivät hyötymään Puolan valuutan heikkenemisestä. Samalla hallitus, toisin kuin kaikki muut EU-hallitukset, päätti vähentää veroja, jotta voitaisiin lisätä kotimaista kulutusta. Kaikki nämä eri asiat tukivat sitä, että Puola kykeni vastustamaan kriisiä. Ja viimeinen maa, jota tutkimme, oli Bulgaria, joka on esimerkki, jota halusimme käyttää. Siitä oli kovasti hyötyä, kun halusimme keskittyä kolmanteen muuttujaan tähän alueelliseen ulottuvuuteen. Bulgarian kohdalla halusimme kiinnittää huomiomme rajoylittävään ohjelmaan, jotta saisimme tämän alueellisen kohesion näkökulman erityisesti mukaan. Bulgarian talous liittyy voimakkaasti kauppakumppaneiden tilanteeseen, joten se joutuu kärsimään tästä sekä kauppataseen että maastaviennin seurauksena ja sitten monet toimialat hajosivat. Eli tämä kriisi oli moni pitkälti sen mukainen kuin mitä ajattelimmekin. Mutta rahoitussektorin Bulgariassa ei kuitenkaan toiminut riittävän hyvin. Mikä oli sitten EUn rooli ja kohesiopolitiikan rooli kriisin vastustamista? Ensinnäkin nähtiin, että kriisi on johtanut kahteen pääseuraukseen, kun puhutaan kohesiopolitiikasta. Ensinnäkin muutos kohesiopolitiikan hallinnoinnissa. Varsinkin siinä, että parannettiin tuota kulutus- ja absorptiokapasiteettia. Kohesiopolitiikan avulla on kyetty pitämään investointitaso hyvänä. Tämässä on kyseessä rahoitus, joka ei tule pelkästään niiden analyysien kautta, joita teimme, vaan myös näemme tämän eri haastattelujenkin kautta. Kaikki, joita haastattelimme, olivat samaa mieltä siinä, että kohesiopolitiikka oli oleellisessa roolissa investointitason pitämisessä tasaisena. Toinen asia, jota kohesiopolitiikka teki, josta kaikki sopivat, oli se, että estettiin sosiotaloudellisten seurauksien eskaloituminen. Nämä esimerkiksi kolmella Italian alueella tai kahdella puolella alueella tutkimme. Millä tavalla kohesiopolitiikka sitten tilannetta muutti? Sen täytyy muuttua kahdella eri tavalla, jotta voitaisiin muuttaa tilannetta. Ensinnäkin mm, siirryttiin pois pitkän aikavälin tavoitteesta. Tämä oli looginen tarve tietyllä tavalla, koska kohesiopolitiikka keskittyi siihen, missä tarvittiin välittömiä ponnistuksia. Eli niitä tuettiin jättämällä huomiota pitkän aikavälin hankkeen. Tämä oli tarpeen, koska koska muu julkinen kulutus kasvoi voimakkaasti. Äh, huono puoli oli tässä, että se ei toiminut ylivoimaisena, äh, ylimääräisenä resurssina. Toinen tapa jolla alueellista strategiaa täytyy adaptoida, mukauttaa kriisiin, oli se, että yksinkertaistettiin mahdollisimman pitkälti myös Euroopan elpymissuunnitelman mukaisesti kaikkia eri toimenpiteitä, joiden avulla kyettiin vähentää yhteisrahoituspäätöksiä. Siitä oli varsinkin seurauksena ongelmia ja Strategian tavoitteena oli pyrkiä yksinkertaistamaan yhteisrahoitusmenettelyä, jotta paikalliset hallitukset, paikallinen hallinto ja yritykset eivät menettäisi kiinnostustaan investoihin. Kohesiopolitiikan toiminta vaihteli tällä toistensa lähellä olevilla alueilla niin, että päätavoitteena oli kiihtyttää absorptiokapasiteettia mahdollisimman paljon ja samalla sitten muilla alueilla strategia muuttui hallinnon puolelta, mutta ei tavoitteidensa niin, että ne alueet, jotka kuuluvat tälle läheisyysalueelle, käyttävät kohesiopolitiikkaa vastatakseen erilaisiin talouden kehittymiskysymyksiin, niin että yleistrategia – säilyi. Kun tässä puhutaan näistä kilpailukykyistä alueista, siellä kohesiopolitiikalla ei ole juurikaan merkitystä, kun pyrittiin reagoimaan kriisiin. Sen takia, että näillä alueilla kohesiopolitiikan tavoite on keskittyä erittäin pieniin ongelmiin, eikä se ollenkaan pureudu suuriin pitkän aikavälin ongelmiin. Ja myös siitä syystä, että näillä alueilla Saksan tapaus yksinkertaisti alue, äh, toimintaa. Se mahdollisti sen, että kyettiin näin vastaamaan paremmin kriisiin. Ja kun puhutaan alueellisesta kohesiosta, niin Bulgarian tapauksessa katsoimme tätä rajoitettavaa ohjelmaa, jossa on kolme erityispiirrettä. Ensinnäkin vähemmän voimavaroja on käytettävissä verrattuna rakennerahastojen kautta annettaviin resursseihin. Sitten on keskitetty järjestelmä, joka vaikeuttaa joustavaa toimintaa alueellisissa haasteissa. Ja kolmanneksi rahoitettava ongelma, jossa keskitytään alueellisen väestön ongelmiin. Eli strategiaa ei ollut syytä muuttaa. Jos haluamme siis tehdä jotain johtopäätöksiä tästä tutkimuksestamme, niin ensinnäkin selkeästi oli nähtävissä se, että, ja tämä siis nähtiin tästä määrällisestä analyysistä, tulevaisuudessa kohesio-ohjelmien tulisi ottaa huomioon intensiteetti, alueen toiminta, alueen sijainti ja niin poispäin. Eli kaikkia alueita ei tulisi kohdella samalla tavalla. Toiseksi selkeästi on nähtävissä, millä tavalla alueet ovat reagoineet kriisiin ja on tärkeää ottaa huomioon ja tämä myös huomiona Euroopan elpymissuunnitelmassa, talouden elpymissuunnitelmassa, on se, että lähestymistavan täytyy olla joustava. Sen lisäksi on tarpeen, että jonkunlainen tilivelvollisuus säilyy. Liian moni muutos nimittäin saattaa johtaa siihen, että enää tuota tilivelvollisuutta ei ole. Toinen asia, jota pitäisi ottaa huomioon tässä tulevassa kohesiopolitiikan tarkastelussa, on se, että saadaan aikaiseksi tasapaino näiden niin sanottujen pehmeiden lopputulosten ja kovien lopputulosten välillä. Olemme keskittyneet BKT, työllisyystasoon, työttömyystasoon, mutta emme katsoneet näitä pehmeitä lopputuloksia, vaikka ne ovat yhtä tärkeitä – Ne ovat nimenomaan ne, jotka jotkus, joskus johtavat nimenomaan näihin koviin lopputuloksiin. Siksi niihin tulisi kiinnittää enemmän huomiota kuin pelkästään numeroihin. Kolmas johtopäätös oli se, että koesiopolitiikka silloin, kun se on tukenut kriisin reagoimista, niin sitä on pyritty rinnastamaan näiden kolmen eri rahaston välillä, kohesiorahaston, sosiaalirahaston ja aluekehitysrahaston välillä, niiden toiminta tulisi yhdenmukaista. Toisaalta pitäisi katsoa sitten rakennerahastojen ja muiden EU-välineiden toimii, välistä toimintaa. Nämä kolme asiaa ovat pääjohtopäätöksemme. Kiitoksia. Dank u wel voor uw eh, presentatie. Nogmaals, nogmaals gezegd, het is een Kiitoksia tästä esityksestä. Äh, kuten sanoin, tämä esitys nyt tuli tässä esityks, äh, tutkimuksesta, jota ei ole vielä aivan viety päätökseen, mutta mielellään annan jäsenille mahdollisuuden käyttää puheenvuoron. Haluatteko käyttää puheenvuoron? Olkaa hyvä. Yes, thank you very much. Kiitoksia Haluaisin korostaa kahta asiaa tässä analyysissänne. Mahdatteko kuunnella? Esitän tämän puheenvuoron teille. Ensinnäkin alussa tutkimuksen kontekstista puhut Euroopan eh, talouden elpymis- ja elvyttämisohjelmasta, mutta ette kerro mitään sen tuloksista – nyt, että tämällä, tällä suunnitelmalla on ollut merkitystä. Teidän johtopäätöksen ovat väärät. Tämä elvytysohjelma, 6 miljardia otettiin käyttämättömistä kohesiovaroista ja käyttämättömistä kehitysohjelmista yhteensä vähän, vähän alle 6 miljardia, 5,6 miljardia, eikä tätä rahaa käytetty kohesiotarkoituksiin, vain, vaan energia ja IT-hankkeisiin ja sitten hiukan liikenteeseen. Nyt olemme vuonna 2014 olemme monta kertaa pyytäneet komissiolta tuloksia, kuinka suunnitelmat täytäntöönpantiin, koska se päättyy se on eri rahoitus nyt kuin muualle. Meillä ei ole kuitenkaan mitään tuloksia tämän suunnitelman täytäntöönpanosta. Tätä pohjaksi tutkimuksessanne tämän suunnitelman. Ehkä siksi, ehkä siksi tuli tiedät jotain tuloksista. Se, mitä kirjoitatte, on aivan väärin. Ei tämä liity kohesio, kohesio varoista, varoista otettiin, otettiin varoja, joita käytettiin sitten näitä kolmea tavoitetta varten. Tämä ensimmäinen kysymys. Sitten toinen kysymys. Olen hyvin yllättynyt siitä, että ette käyttäneet yhtään hetkeä mm, pohtiakseen eri jäsenvaltioiden erilaisiin asenteisiin koskien täydentävyyttä. Tehän tiedätte, että täydentävyys, sitä, se, siihen liittyy se, että kuinka paljon julkista rahaa pitää laittaa projektiin yhteisrahoituksen lisäksi. Jos nyt katsotaan näitä maita, joita te olette käsitelleet, niin ne ovat reagoineet täysin eri tavalla Puola ja Kreikka Kreikka, täydentävyys 56 prosenttia, Italia vähentynyt 23 prosenttia, Kreikka vähentynyt 22, Portugali on kasvanut 35. Tämä tarkoittaa, että yhteisrahoituksen lisäksi näillä mailla oli erilainen asenne täydentävyyteen eli julkisiin investointeihin. Tämä on paljon vakavampi asia kuin miten te sitä analysoitte. Sitten Anteeksi, vaan en oikein ymmärrä teidän päätelmiemme filosofiaa. Olisin oikein kiitollinen, jos kertoisitte enemmän, mitä tarkoittaa tämä pehmeä ja kova, koska teidän täällä puhutte päätelmissä ne pehmeistä ja kovista tuloksista. Ehkä muut kollegat ymmärtävät. Tämä on niin filosofisesti kirjoitettu, että äh, tällainen joustava lähestymistapa ja niin edelleen. Voidaanko tämä selittää jotenkin yksinkertaisimmilla sanoilla? koska tämä on kuitenkin vakavasti otettava tutkimus. Kiitoksia. Mr. Wilson, floor is yours. It's empty. Tack så mycket. Jag ska vara... Kiitos. Puhun kovin lyhyesti. Minähän tulee Ruotsista ja mielestäni alueemme Ruotsissa, niitä kyllä voi verrata Saksan alueisiin siinä, että miten kriisiä on hoidettu. Ja tähän se liittyy tämä selvityskin. Tietysti voi olla asioita tällaisessa selvityksessä, johon me voimme vaikuttaa. Mutta se, mihin tämän liitän, on keskustelu seuraavasta ohjelmakaudesta. Mehän olemme keskustelleet pitkän aikavälin budjeteista ja jotkut niistä asioista, jotka ovat olleet tapetilla niin oli keskustelu siitä, että pitäisi olla suurempi joustavuusaste. Joustavuus, jonka kautta sitten, että kun tulee jossakin suuri kriisi, niin voidaan jakaa rahat uudelleen ja tehdä sellaisia panostuksia, joita ei aiemmin tehty. Jos ymmärsin oikein, niin oli tiettyjä alueita, joilla onnistuttiin saamaan tämä joustavuusselvityksen mukaan. On tehty asioita alueellisissa ohjelmissa, joita ei olisi voitu ajatella tehtävän ja joita ei ollut pitkän aikavälin suunnittelussa, niin vaihdettiin lyhyen aikavälin suunnittelua. Eli tämä pitäisi sitten huomioon, kun seuraavista pitkän aikavälin budjeteista ja seuraavasta ohjelmakaudesta puhutaan. Toinen asia, jonka olen tässä huomannut, ja se onkin totta. että Euroopassa monia alueita, eivätkä ne ole samanlaisia keskenään. Meillä pitää olla siis perspektiivi siihen, että jokainen alue, joka käsittelee pitkäaikaisia strategioita, sen omista edellytyksistään käsin, mutta että on tietysti myös erilaisia tapoja ratkaista akuuttia kriisiä alueiden omista edellytyksistä riippuen. Eli tämä monimuotoisuus alueiden välillä, niin se, se täytyy ottaa huomioon yhä selkeämmin. <clears throat> Dank u wel, eh, de heer Alves. Even kijken, zit hier. Ja. Kiitoksia, herra Alves. Obrigado. Obrigado. Uh, gostava de fazer um comentário. Kiitoksia. Haluaisin aivan aluksi onnitella puhujaa tästä tutkimuksesta. Minusta se on hyvin tärkeä tutkimus. Euroopan kriisin myötä olemme todenneet, että sosiaaliset, taloudelliset ja alueelliset eriarvoisuudet ovat korostuneet. Haluaisin onnitella tutkimuksen tekijöitä. Haluaisin tietää, onko teillä erityisiä tietoja koskien omaa maatani Portugalia. Nykytilanne on hyvin huolestuttava. Eriarvoisuus kasvaa kasvamistaan Portugali on tänä päivänä Euroopan unionin köyhin maa tällä hetkellä. Kriisin jäl- myötä rikkaiden määrä on lisääntynyt ja heidän vaurautensa on kasvanut samalla kun köyhyyden, köyhyyteen luisumassa olevan väestön määrä on neljänneksellä kasvanut. Ollaan kaukana Euroopan keskiarvoista. Taloudellisista ja sosiaalista syistä ja eriarvoisuus lisääntyy. Haluaisin tietää, onko teillä näistä asioista tietoa niin, että voisimme ymmärtää oman maani tilanteen paremmin ja hakea ratkaisuja. Minulla on sellainen vaikutelma, että kohesiopolitiikan myötä on voitu merkittävällä tavalla toimia, mutta kriisin vaikutukset ovat niin valtavia – että talouden, sosiaalisen ja muilla aloilla tarvitaan valtavia monimuotoisia toimia. Tästä näkökulmasta asia on katsottava. Ei talouspolitiikalla yksin voida ratkaista hallinnoinnin mallin puutteita Euroopassa. Irigoyen. Muchas gracias ja profesora. Kiitoksia puheenjohtaja. Haluaisin kiittää professoria tästä erittäin hyvästä tutkimuksesta. Haluaisin esittää pohdintoja liittyen talouskriisiin ja kohesiopolitiikkaan. Viitan kahteen tietoon eurobarometrin tietoihin ja eiliseen OECDn ilmoitukseen. Siinä puhutaan köyhyydestä ja eriarvoisuudesta. Kollega täällä puhui jo Portugalista, nyt minä puhuisin Espanjasta. Eriarvoisuus on todella kasvanut ja nähdään, mitä se tarkoittaa. Eurobarometrin kertomuksessa puhutaan se, että, mm, e- että suhtaudutaan epäluottavaisesti Euroopan parlamenttiin, joka on loittuneemassa kansalaisesta. Meillä on 25. toukokuuta Espanjassa vaalit ja, ja kansalaiset ovat vain loittuneemassa Euroopan hankkeesta myös Euroopan parlamentin toiminta huolestuttaa minua suuresti. Omassa maassani ei voida toteuttaa jo hyväksyttyjä hankkeita, koska julkiset, julkisen menoja on laskettu enemmän kuin koskaan ennen. Ja toisekseen tämä myös aiheuttaa epäluottamusta ja menettää näitä varoja myös kohesiovaroista. Eikä, eikä maassa ole nähty, että kohesiopolitiikan avulla voitaisiin kriisin vaikutuksia lieventää. Kiitoksia. Dank u eh, Kelly. Sin Kelly. Kiitoksia sitten uh, Haluaisin kiittää tästä tutkimuksesta. Tässä on paljon ajattelemisen aihetta todellakin, niin kuin näissä kysymyksissä ja kommentissa tähän asti on näkynyt. Jotkut kommentit olivat kovin mielenkiintoisia. Ne koskettavat näitä havaittuja periaatteita, kuitenkin se ajatus, että pohjois etelä metafora ei itse asiassa ole painoarvoltaan kovin suuri. Tämä sitten tämä keskusperiferia olisi sen tilalla, se on mielenkiintoinen teoria ja se, siitä voisi ajatella, että kun itse tulee Irlannista, haluaisin tietää, että mitkä näkemykseni ja kommenttina Irlannista ovat. Mielenkiintoinen pointti myös siinä, että vaihtelu kautta EU on kasvanut, mutta maiden sisällä se on vähentynyt. Se ei ole hyvä johtopäätös Euroopan projektin kannalta kokonaisuudessaan. Itse asiassa se on vastakkainen sen kanssa, mistä EUssa on kyse ja mistä kohesiopolitiikassa on kyse. Kun yritetään alhaalta tuoda ylös korkeammalle tasolle niin, että kaikilla olisi sitten jossain vaiheessa tulevaisuutta, niin yhtäläiset elinolosuhteet. Se on tietysti utooppinen ajatus, mutta ihan oikein siihen pyrimme. Mutta näyttäisi siltä, että mieluummin kuin tällä hetkellä yritämme sitä saavuttaa, niin sitä etäännytään. Ja siitä olemme huolissamme. Sitten viimeinen pointti, jonka haluan esittää. Otitte esille useita jäsenvaltioita, miten siellä on kriisi hoidettu, miten siitä on e-, toivottu ette kommentoineet, että mitkä maat pärjäsivät parhaiten. Eli jos tästä tehdään yhteenvetoa, niin mitkä maat pärjäsivät parhaiten ja miksi? Eli jos tulisi uudestaan tämä kriisi, niin mitkä maat pärjäsivät parhaiten ja sitten silloin muiden pitäisi noudattaa niiden esimerkkiä. Eli kannattaisi kyllä tätäkin analysoida, mutta, mutta kuten muut puhetkin ovat sanoneet, niin tästä pitää tehdä vielä paljon enemmän johto, analyysiä ennen kuin johtopäätöksiä voidaan tehdä. Kiitoksia. Ja näin annetaan sitten kysymys Euroopan komissiolla. Haluaako se reagoida? Ei tietenkään tätä tutkimusta kirjoittaakseen uudelleen, mutta voitte kertoa näkemyksenne ja esittäkää itsenne mielellään myös. Kiitoksia. Kiitoksia kovasti siitä, että saimme mahdollisuuden puhua. Tästä on Arko Bubik. Työskentelen talousanalyysiyksikössä yksikössä alueosastolla. Tämä tutkimus tehdään silloin, kun työstämme kuudetta kohesiokertomusta, joka tarjoaa kattavan ja yksityiskohtaisemman näkemyksen analyysistämme siitä, mitä tapahtui talouskriisin aikaan eurooppalaisilla alueilla ja mitkä ovat olleet tämän asian seuraukset. Ja olemme pyrkineet, kun valmistelimme 800 edistyskertomusta, joka julkaistiin viime vuonna, olemme työskennelleet myös OECD kanssa useissa näissä kysymyksissä. Meillä on myös tutkimus Espanjan kanssa, joka tutkii tätä alueellista kestävyyttä ja vastustuskykyä. Ja Kristian vielä ohi, mutta tämä konvergenssitrendi BKT ja työttömyys puolella on nyt kääntynyt toiseen suuntaan. Julkiset investoinnit ovat olleet tällaisena mukautusmuuttujana niissä maissa, joilla oli rahoitusongelmia, varsinkin julkisen rahoituksen puolella. Kun tarkastellaan näitä eri kanavia, joita on analysoitu, niin yksi niistä koskee tätä verotuspuolta ja julkisten investointien verotuspuoli on yksi oma kanava ja yhteinen pääomakapasiteetti muodostaa sitten tämän sietokykytekijän. Se on varsinkin tärkeää paikallisviranomaisille, koska nämä ovat Euroopassa vastuussa 60 prosentista koko julkisista investoinneista. Ja mehän tiedämme, että paikallisviranomaiset eivät vastaa kokonaisista yksiköistä, kuten esimerkiksi puolustuksesta, joten rahoituskulujen kasvu niissä alueviranomaiset ovat suurimmassa osassa vastuussa. Näin olemme sitten kysyneet itseltämme, mitä tapahtuisi tai mitä olisi tapahtunut ilman kohesiopolitiikkaa, mitä olisi tapahtunut ilman rakenrahastoja. Julkisen rahoituksen väheneminen olisi ollut huomattavasti suurempaa. Ja nyt ollaan jo menossakin pienimpään määrään koskaan. Kun tarkastellaan näitä päätelmiä, tätä viimeistä kalvoa, niin nähdään, että meidän päätelmämme ovat yhdenmukaiset. Sillä kohesiopolitiikka tukee potentiaalista BKTstä, BKTtä, inhimillinen pääoma, kokonainen pääoma käytettävissä alueilla ja muihin tarkoituksiin. Ja yhteenvetona voisimme todeta, että kohesiopolitiikka meidän mielestämme on osa tällaista politiikan kolmiota, jossa meillä on taloushallinto yhdessä nurkassa, ja sitten meillä on yhtäältä rakenneuudistukset ja tarvitaan kolmaskin osio, joka sitten on näiden investointien rahoitus. Hyvin monissa maissa rakennerahastot ovat tarjonneet pääresurssit tätä varten. Tutkimus myös osoittaa tämän. Nyt työstämme kuudetta kohesiokertomusta ja julkaisemme sen piakkoin, joten mielellämme sitten kerromme näistä päätelmistämme yksityiskohtaisemmin teille. Kiitos. Thank you very much. I would like to ask Lambert van... Kiitoksia. Haluaisin pyytää Lambert van Nistelrooja käyttämään puheenvuoron ja sen jälkeen mm, Rova Milan. Mijn vraag was ook nog een beetje gericht. Kiitoksia. Niin minunkin kysymykseni liittyi enemmän siihen, että tässä välissä on muokattu politiikkaa, jotta tätä absorptiotasoa voitaisiin nostaa Eli niiden maiden kohdalla varsinkin, jotka ovat olleet erityisongelmissa. Se on se asia, jota tämänhetkisissä asetuksissa on muokattu. Oletteko tarkastelleet myös tätä tekijää? Tämä on mahdollistanut sen, että rahaa voitaisiin hyödyntää paremmin. Ja sitten pieni kysymys vielä siitä, että oletteko katsoneet Euroopan sosiaalirahaston aiheuttamia vaikutuksia? Jos katsotaan esimerkiksi niitä eroja, joita köyhien ja rikkaiden välillä on, ja niiden tilannetta, jotka ovat tuolla tulotason alapäässä, mitä sosiaalirahasto tekee näissä tapauksissa? Onko siitä jotain tiet, tarkempaa tietoa? Kiitoksia. Uh, dear Hyvät kollegat, minulla ei ole tällä listalla muita nimiä. Jos kukaan muu ei halua käyttää puheenvuoron, niin pyydän, että tohtori Miljo esittää nyt kommenttinsa ja vastauksensa. <laughs> Uh, Ensimmäiselle herralle ensinnäkin. Euroopan talouden elpymissuunnitelmasta esitettiin kiinnostavan kysymyksen, kuinka tämä suunnitelma täytäntöön pantiin tutkimuksessa oikeastaan esitetään niin aivan toisenlainen kysymys, nimittäin se, millä tavalla kriisi on vaikuttanut jäsenvaltioihin ja kuinka kohesiopolitiikalla siihen vastattiin. Te esititte nyt yksin, te esititte nyt uuden kysymyksen, joka on kyllä hyvin kiinnostava, mutta se ei ollut se kysymys, johon me pyrimme vastaamaan. Mutta mm, mahdollisesti saattaa olla apua siitä, kun jos sanon, että Euroopan el- talouden elpymissuunnitelman osalta kun olemme tutkineet näitä tiettyjä jäsenvaltioita, havaitsimme, että suunnitelman rahoituksena en, ennakointiosaa käytettiin paljon ja rahoituksen nopeutusta näitä osia käytettiin paljon näissä maissa, joita tutkimme. Tiedän kyllä, että energia- ja infrastruktuuriin sitä käytettiin, mutta emme ole sitä käsitelleet täydentävyydestä esitetty erittäin hyvän kommentin. En ehkä ollut tarpeeksi selvä, mutta jos katsotte tuota dia 27, siinä esitin kommentin selvästi siitä, että Italia on yksi niistä maista, joissa täydentävyys on valitettavasti vähentynyt ja, ja rahastosta tuli ainoa rahoituksen tapa, en, en kovin laajasti käsitellyt tätä täydentävyyttä, mutta kun tutkimus julkaistaan, niin tulet näkemään, että täällä on kokonainen kohta, joka koskee täydentävyyden relevanssia. Ja jos palata tuohon, tuohon kuvaan, niin voimme siitä varmaankin myöhemmin puhua sitten. Nämä kovat ja pehmeät tulokset. Tämä oli tällainen päätelmä huomio. Jokaisella tutkimuksella on omat rajansa ja ja tutkimuksen tekijänä minulla on velvollisuus katsoa omat rajani. Me olemme keskittyneet eh, paljon näihin koviin, niin sanottuihin koviin tuloksiin, kuten BKT kasvuun, työllisyyteen, työttömyyteen, mutta esimerkiksi kun puhutaan työllisyydestä, eh, siinä, voi, siinä voidaan käyttää tällaisia kovia tuloksia, mutta unohdamme katsoa niitä tekijöitä, jotka johtavat työllistymiseen – ja nämä tekijät ovat näitä pehmeitä tuloksia, eli kaikenlainen tuki ihmisille hankkia taitoja ja luottamusta ja mm, parantaa työllistettävyyttä, parantaa työaikoja ja kaikkea tällaisia mm, pehmeämpiä muuttujia, jotka vaikuttavat tilanteeseen. Olemme nähneet kyllä työllisyyslukuja, mutta emme sitten katsoneet tarkkaan, mikä johti näihin työllisyyslukuihin. Tämä tutkimus on perustunut näille koville tekijöille. Sitä olen täällä korostanut. Täällä on hyvin vahva määrällinen analyysi ja jos vain mahdollista, haluaisin kompensoida sitä vähän enemmän laadullisemmalla analyysillä. Näin haluaisin vain asettaa tutkimuksen sellaiseen kontekstin, joka mielestäni voitaisiin ehkä niin seurantavaiheessa tehdä. Toivon, että olin nyt riittävän selkeä sanainen. Sitten tälle toiselle herralle mainittiin joustavuus. Joustavuus oli mielestäni hyvin hyvä eri jäsenvaltioille ja alueille, että voidaan reagoida kriisiin. Joustavuus on todella hieno asia, mutta ei sen tarvitse tilinpitovelvollisuutta vähentää, jos joustavuus tarkoittaa sitä, että me muutetaan syy, sääntöjä ohjelman aikana, niin se saattaa vaikuttaa avoimuuteen miten säännöt ovat muuttuneet, miksi, kuka teki päätöksen. Tarvitaan siis tasapaino joustavuuden ja tilinpiteenvalvollisuuden välillä. Sitten kohesion e- erilaistuminen eri alueiden välillä on Tämä on selvää, että on eroja on konvergenssialueiden kanssa välillä, mutta olemme myös nähneet, että jotkut konvergenssialueet ovat vahvempia kuin toiset. Puolassakin jotkin lähentymisalueet olivat vahvempia kuin toiset. Ei pitäisi vain verrata näitä konvergenssi- lähentymisalueita kilpailukykyalueisiin, vaan myös näiden alueiden sisällä. Sitten täällä esitettiin kysymys Portugalia koskevista tiedoista määrällisessä analyysissä, niin, niin kuin sanoin, meillä on kaksi osaa. Yksi on määrällinen analyysi ja toinen laadullinen analyysi. Tapaustutkimus määrällisessä analyysissä keräsimme tietoja kaikkista jäsenvaltioista ja suurin osa alueista. Siihen, niihin käytettiin 28 indikaattoria ja tietenkin Portugalia, Irlantia ja muita jäsenvaltioita tullaan sitten tutkimuksessa tarkemmin käsittelemään. Muut kommentit lähinnä olivat yhtä mieltä päätelmistä. Herra Bubikolle olen oikein iloinen näistä kommenteista ja olemme sitä mieltä, että varoja on käytetty hyvin ja on voitu välttää tiettyjen alueiden. Romahtuminen basilikaata on yksi alue, jossa ilman kohesiopolitiikkaa ei olisi kriisistä selvitty. Sitten viimeinen herra, joka kysyi vaikutuksesta Euroopan sosiaalirahaston Tutkimuksessa käsiteltiin kohesiopolitiikkaa joten näitä rahastoja tutkittiin yhdessä sosiaalirahaston osalta. Oli vaikutuksia koskien sosiaalista osallisuutta moni, monilla alueilla sosiaalisen osallisuuteen ja köyhyyteen liittyvät seikat muuttuivat. Ja sehän olikin merkittävä kriisin seuraus. Kiitoksia. Thank you very much indeed also for your reaction. I would like to... Kiitoksia myös näistä rea- reagoinneista. Haluaisin kiittää kaikkia keskustelusta. Olemme pahoillamme siitä, ettei tutkimusta vielä ole käytettävissä, mutta ymmärrämme kyllä, että työ jatkuu. Mikäli tutkimus on käytettävissä ennen vaaleja, niin monia kollegoita varmasti kiinnostaisi tutustua siihen. Olisi myös hyvä, että parlamentin yksiköt saisivat sen käyttöönsä. Kiitoksia Rova Miljo. Kiitoksia komission jäsenille ja keskusteluun osallistuneille. Nyt haluaisin siirtyä seuraavaan asiaan. Puhujat ovat tulossa. Nyt haluaisin siirtyä seuraavaan asiaan esityslistallamme. En tiedä, mahtavatko puhujat olla jo paikalla. Jotkut ovat vielä tulossa. Tarvit, ehkä meidän pitää hieman odottaa. Aha, te voisitte jo aloittaa, koska joka tapauksessa olet ensimmäinen puhuja. Selvä. Voisimme siis siirtyä kohtaan neljä. Mikrorahoitus ja kohesiopolitiikka. Ne teistä, jotka osallistuvat keskustelun parlamentissa koskien sitä, kuinka kriisistä päästään eteenpäin, ovat usean kertaan kuulleet ja sanoneet, että yksi ongelmista koskee ongelmia saada rahoitusta ja tehdä investointeja. Erityisesti pk-yrityksille tämä on ongelma, mutta ei ainoastaan niille. Päätimme järjestää keskustelun tässä kontekstista siitä, kuinka mikrorahoituksella voidaan edistää kasvua ja kohesiota Euroopassa. Meillä on kolme puhujaa tätä asiaa varten. Haluaisin aloittaa Isabel de Schriveristä. Hän on komission aluepolitiikan pääosaston yksikön pääpolitiikan vastaava. Sitten meillä on Per Erik Eriksson Euroopan investointirahastosta ja vielä Maria Novak, hän on ADI, ADI International-järjestön puheenjohtaja. Uh, I see that everybody is here, so yes, uh, please. Uh... Kaikki ovat näköjään paikalla, joten uh, Rovan Disryver, olkaa hyvä. Ladies and gentlemen, good morning. Uh, And uh, thank you very much for inviting us to Kiitos, että saimme kutsun kokoukseen tänä aamuna. Minulla on suuri kunnia itse asiassa kertoa teille Jasmin arvioinnin tuloksista, kun arviointiin pilottivaihetta, jonka Terva Hybner aloititte vuonna 2008. Ja kaikki alkoi itse asiassa komission tiedonannosta 2007 se koski mikrolainoja tapana tukea kasvua ja työllisyyttä Euroopan unionissa. Ja tähän tiedonantoon perustuen Jasminä kehitettiin pilottihanketta, pilottivaihetta ensin. Kaksi painopistealuetta. Tekninen äh, tuki ja apu valituille edunsaajille, jotka valittiin äh, IAFn ehdotuspyynnöissä. Sitten toinen pilari koski koko sektoria workshopeista helpdeskeihin, josta pystyttiin tekemään sitten kysymyksiä mikroluotoista EUlle. vaikka mikroluottojen hyvien käytäntöjen koodisto ei ollut itse asiassa osa-arviointia Jasminessa, niin jos sopii, niin sanoisin muutaman sanan tästä asiakirjasta. Koska se on asiakirja, se on ohjeistus, josta on tulossa yhä tärkeämpi tällä alalla. Siitä on tulossa jopa teknisen avun pilari. Hyvien käytäntöiden koodisto on itse asiassa standardikokoelma. Siellä on luettelo lausekkeita, tämä asiakirja. Luettelo lausekkeita, jotka on kehitetty yhteistyössä itse alan kanssa. Se auttoi meitä selvittämään, mitkä lausekkeet olivat tärkeitä, jotka mikroluottojen tarjoajat pystyivät parantamaan työnsä laatua. Saatiin myös enemmän avoimuutta, käyttää yhteistä sanastoa, standardointi, standardiraportit ja niin edelleen. Tämä on kovin tärkeä mikroluotto tarjoajille, koska voimavaroista on niukkuutta. Voimavarat ovat puutteelliset ja tällä kaudella investoijista tulee yhä valikoivimpia – mikroluottojen osalta, että mihin investoidaan. Eli tämä asiakirja on kovin tärkeä siinä mielessä ja joskus kuulen pieniltä organisaatioilta, että nyt ollaan kovin tyytyväisiä, että tällainen asiakirja on, koska sen myötä voimme nähdä, että mitkä ovat tärkeät osatekijät, joita täytyy tarkastella organisaatioiden kehityksessä. Asiakirja 2013 jälkeen siihen on liitetty metodologia, jota on kehitetty Salfordin yliopiston avustuksella. Siinä otettiin analysoimaan sitä, että ovatko koodiston lausekkeet hyvin sovellettuja organisaatiossa vai ei. Tätä käytetään myös myöhemmässä vaiheessa sitten, kun arvioidaan metodologiaa, jotta voidaan varmistaa, että koodistoa toteutetaan asianmukaisella tavalla. Siihen liittyy sitten myös Jasmine Online-väline, joka on tällainen nettiväline, jossa mikroluottojen tarjoajat voivat saada luotua raportit automaattisesti, joita hyvän, hyvin käytänteiden koodistossa suositellaan. Sitten takaisin arviointiin, eli arvioinnin tavoitteet olivat arvioida Jasmineen tehokkuutta, mitkä olivat sitten opitut läksyt, mitkä voisivat olla mahdolliset suositukset. Soveltamisala oli siis 2008 vuodesta 2012 vuoden loppuun. Ja kun tiedetään, että ensimmäiset edunsaajat saivat tukea Jasminesta vuonna 2000, 2011, koska kesti aikaa saada ohjelma liikkeelle ja sitten ehdotuspyynnöt laitettiin liikkeelle niin edelleen. Ja nämä ehdotuspyynnöt analysoitiin, annettu tuki se alalle ja sitten myös nämä valikoidut edunsaajat. Tässä näette muutamia tuloksia, joita arvioinnista saatiin. Paras näistä löydöksistä oli se, että Jasmine auttoi ammattimaistamaan mikroluottoalaa. Se, mitä tästä arvioinnista kuultiin, oli, että luotontarjoajat kertoivat meille, että se auttoi heitä kehittämään toiminnallista kapasiteettiaan, tuottavuuttaan, mutta myös ulkoisia suhteita. Melkein kaikki ovat verkostojen jäseniä, mutta workshoppien kautta saatiin myös yhteyksiä ylipäänsä. Se auttoi myös niin, että asiakkaat näkevät heidät eri tavalla, koska he saivat tämän tuen, he saivat koulutusta. Jasmine auttoi myös kehittämään käsitteiden promovoimista, arvioinnit ja luokittelut valikoitujen edunsaajien osalta he kertoivat meille myös, että he pääsivät myös käyttämään koulutusmahdollisuuksia, joita muuten eivät olisi pystyneet käyttämään, koska eivät pystyneet, olisi pystyneet maksamaan, niille kasvavaa kysyntää on. Suosituksista sitten, joita saimme, pyydetään laajempia koulutusmahdollisuuksia Jotkut haluaisivat saada mahdollisuuden valita ne koulutukset, joita he haluavat, eikä liittää sitä sitten Jasmineen. Suositeltiin myös sitä, että olisi kehittyneempi sosiaalisen vaikutuksen menetelmä, että kehitettäisiin EU-foorumi. Se on oikeastaan jo Jasmine Online-välineen myötä vireillä, jota voidaan laajentaa. Sitten workshops-menetelmää suositeltiin niin että olisi workshoppeja, jotka olisivat dynaamisempia mieluummin kuin että olisi enemmän näitä esitelmäpohjaisia juttuja, kuten, kuten nykyään. Sitten luokittelulaitokset pyysivät sitä, että raportit voitaisiin harmonisoida. Ja rahoituksessa, palveluiden rahoituksessa sitten ehdotettiin myös, että ensimmäinen kerran kun saadaan Ensimmäinen kerran, kun tullaan edunsaajaksi, se on ilmaista, mutta sitten seuraavista kerroista tulisi pieni oma, oma osuus siihen. Mitä nykyisellä ohjelmakaudella tällä sitten tehdään? Mikroluottotarjoajien teknisen avun jatkuvuus. Ja itse asiassa, kun näitä kompetensseja kehitettiin, niin luottotarjoajat Eli niiden kannalta, siis ei pelkästään niiden investointien kannalta ja potentiaalisten investointien kannalta, mutta tämä on tärkeää siinä mielessä, että organisaatiot ovat linkki asiakkaisiin niin, että mikroluottoyritykset ottavat yhteyden sitten asiakkaisiin niin, että luotontarjoajat ovat suorassa yhteydessä ja on tärkeää saada laadullista tukea, enemmän tukea. Näin tehdäänkin jo nyt ja siinä on sitten ero pankkeihin. Pankeilta saa rahaa tai ei saa. Sitten mikroluottotarjoajien osalta siinä on sosiaalinen ulottuvuus mukana. Siinä tarjotaan apua ja todellakin tarjoavat tukea. Tarkastellaan hankkeita yhdessä. He tarvitsevat tähän myös tukea, koska kuten sanoin, mikroluottolaitokset auttavat ja ei pidä myöskään unohtaa, että organisaatiot vastaavat noin 50 prosentista työ, työpaikkoja EU-ssa, eli kyllä niitä kannattaa tukea ja komissio sitä jatkaakin. Teemme yhteistyötä työllisyyspääosaston kanssa ja myös aluepolitiikan pääosaston kanssa ja regiopääosasto tällä hetkellä on kehittämässä teknisen avun foorumia, Technical Assistant Platform. Se on se kehys, jossa teknistä apua kehitetään komission sisällä. Eri pääosastot saavat mahdollisuuden osallistua siihen. Ja tässä kehyksessä sitten tekninen apukin tulee annetuksi mikroluottotarjoajille. Ja mitä haluamme myös kehittää edelleen, ja DFN kollega sitä puhuukin, yksityiskohtaisesti on yhteys EPMFään ja tekniseen apuun. Sitä haluamme kehittää edelleen, koska on selkeää näyttöä niiden välisestä yhteydestä. Nyt haluaisin välittää puheenvuoron eteenpäin herra Erikssonille, joka puhuu tästä EPMFstä. Kiitoksia, Rova de Schriver. Sitten Per Erik Eriksson saa seuraavaksi puheenvuoron. Thank you very much for the opportunity to say a few words about uh, Progress Microfinance. Um, just as a background, uh, Progress Kiitoksia. Niin. Tämä kampanja käynnistettiin vuonna 2011, oikeus perustaa vuodelta 2010 Euroopan komission rahoittamana Euroopan investointipankin kanssa. Ja investointirahasto on sen hallinnoija. 180 miljoonaa on rahoitusta eri välineisiin, 23 miljoonaa takuuvälineisiin. Tavoite vipuvaikutuksena on 5, eli olemme ottaneet käyttöön 100 miljoonaa euroa, jonka tavoitteena on luoda 500 miljoonaa mikroluottoina. Sillä on selkeä sosiaalisen inkluusion tavoitekin, joka keskittyy nimenomaan näihin haavoittuvimpiin ryhmiin. Tähän mennessä olemme kattaneet 18 maata. Seuraavan vuosi neljänneksen aikana tulee kaksi lisää mukaan, silloin meillä on 20 siis. Ja meillä on myös aktiivinen vuoropuhelu käynnissä muiden maiden kanssa. Se, miksi kaikki maat eivät ole mukana, on se, että olemme pyrkineet tämän välineen avulla toimia täydentävänä kansallisille järjestelyille. 500 miljoonan tavoitteen jälkeen tällä vuosineljäksellä on pääty 200 miljoonaa, eli 40 prosenttia on käytetty. Hyvin ollaan siis vauhdissa mukana. Ja näin olemme yhteiskunnallisestikin kyenneet tämän levittämään hyvin. 97 prosenttia on kattavuus, 55 sopimusta 42 rahoituslaitoksen mm, kanssa. kysymyksiä 28 ja lainoja 25. Tätä takuufakasiteettia on täysin käytetty ja kaksi kolmasosaa käytettävissä olevista varoista on otettu käyttöön. Tämä osoittaa myös sen, millä tavalla tämä meidän ponnistelumme tässä on muodostunut. Punainen viiva osoittaa, missä olimme vuoden 2013 lopussa. Ja tässä nähdään, että vuoden 2017 loppuun mennessä olemme ylittäneet tuon 500 miljoonan tavoitteen, joka määrättiin silloin, kun tämä toiminto käynnistettiin. Sama kaava tässä, mutta se osoittaa lainojen määrissä tämän tilanteen, eikä volyymissa joten vuoteen 2017 mennessä tavoitteena on tarjota enemmän kuin 46 000 mikroluottoa. Ja se, miten kattava tämä nyt sitten on, kun katsotaan viimeisiä tuloksia, 12 690 mikrolainaajaa ja 97 prosenttia on ollut mukana tässä vastaamassa – 63 prosenttia miehiä, 37 naisia, kun puhutaan mikroluototuksesta, yksityisyrittäjille tai luonnollisille henkilöille saadaan, ei saada ihan samoja lukuja. Eli jos katsotaan mikroyritysten työntekijöitä ja se, miten hyvin tämä on kattanut työttömät, 50 prosenttia oli työttöminä, kun he saivat luoton. Työpaikkojen luonnin vaikutuksesta voidaan sanoa sen verran, että meillä on vasta alustavia lukuja, mutta joidenkin kohdalla tämä vaikutus on melko merkittävä. Esimerkiksi Puolassa työpaikkojen luontivaikutus on yli 40 prosenttia sen jälkeen, kun tämä käynnistettiin, ohjelma käynnistettiin. Kun katsotaan kohderyhmiä, hyvin monet edunsaajista ovat uusia aloittavia yrityksiä, miltei 60 prosenttia. 44 prosenttia ei ole toiminut edes vuotta, ja jotkut yhteistyökumppanimme keskittyvät pelkästään näihin uusiin yrityksiin. Jossakin on jopa 100 prosenttia näitä. Koulutustaustaltaan lainaajat ovat erilaisia, joissain tapauksissa. Voi voi, nyt tämä kalvoavisi. No. Bulgaariassa yksi taho on sellainen, että vain yllä kolmasosalla ei ole minkäännäköistä koulutusta tai vain peruskoulutus, keskiasteen koulutus. Ja tämä on myöskin hyvin kattanut romani vähemmistön. Ja Portugalissa miltei 100 prosenttia on henkilöitä, joilla on ö, yliopistotutkinto. Ikäryhmittäin päätavoitteena on tukea nuoria yrittäjiä. Yleisesti ottaen 6 prosenttia on alle 25-vuotiaita, mutta jos katsotaan yksittäisiä henkilöitä, niin Meillä on joitakin tahoja, joissa yli 20 prosenttia kuuluu tähän alle 25 vuoden ikäryhmään. Ja sitten jos katsotaan vähemmistötavoitetta, niin 2 prosenttia on kertonut kuuluvansa vähemmistöön, mutta tämä on asia, jonka he siis ilmaisevat itse. Eli tässä voi olla tiettyä aliraportointia. Tiedämme, että joillain, joissain kohdin on kohdennettu toiminta pelkästään vähemmistöihin, mutta moni ei halua määritellä itseään kuuluvaksi vähemmistöön. Tästä huolimatta voidaan nähdä, että joilla jossain kohdin on jotkut välikädet ovat kovin hyvin osuneet nimenomaan näihin vähemmistöihin. Sitten jos katsotaan tätä Jasmine TA-järjestelyä ja sen edunsaajia, 12 on saanut myös EPMFstä rahoitusta. Lisäksi on ta- äh, tapauksia, joissa nähdään, että mahdolliset äh, rahoittajat eivät kelpaa näiden meidän vaatimustemme mukaisesti. Ja ne on sitten kanavoitu tähän teknisen avun fasiliteettiin. Ja lopuksi, jos katsotaan sitten niitä alueita, joissa voidaan parannuksia tehdä tai missä aiotaan painottaa toimintaa enemmän, nämä niin sanotut sosiaalisen innovoinnin ja työllistymisen ohjelmat. Aiomme tukea muihin kuin pankkeihin kohdistuvaa mikroluototusrahoitusta. Tähän mennessä olemme työskennelleet vain pankkien kanssa ja nähdään, että lopputulokset sekä sosiaalisen inkluusion ja kattavuuden kohdalla ovat paljon paremmat pankkien ulkopuolella. Eli sitä aiomme, tuota ulottuvuutta aiomme vahvistaa. Kun käynnistimme toimintamme, tiesimme, kuvittelimme, että mikroluototusmarkkinat ovat erittäin monimuotoiset, eli ottaa käyttöön yhtä standardituotetta. Ja siksi aloitimme viiden kuuden tuotteen voimiin ja huomioimme, että ei kannata pitää näin laajaa tuotekirjoa käytössä. Vähensimme siis sen muutamaan ydintuotteeseen. Ja näiden pääomatuotteiden kohdalla olemme saaneet havaita, että meidän täytyy mukauttaa myös tätä tuotevalikoimaa, koska tarvitaan uudenlaista ajattelua, kun halutaan luoda sellainen tuote, joka sopii eurooppalaisille mikroluototusmarkkinoille, kun noita huomioon, että monet mikroluototusyritykset ovat juridisesti katsoen sellaisia, että ne eivät voi laskea liikkeelle osakkeita. Kiitos. Kiitoksia. Sitten haluaisin pyytää, että Rova Nova käyttäisi puheenvuoron ja kertoisi meille lyhyesti elintä, jota hän edustaa. Well, here it is. And then... Sorry. It's um, okay. Um, well, um, um, thank you very much first for, for inviting. Kiitoksia ensinnäkin kutsusta tulla tänne. En puhu niinkään näistä välineistä, vaan enemmänkin markkinoista ja strategiasta. Uskon, että ne ovat tärkeitä kohesiopolitiikan näkökulmasta. Ensinnäkin mikroluottotus vastaa Euroopan talous- ja kohesiopolitiikan tulevaisuuden tarpeisiin. Tällä hetkellä 92 prosenttia yrityksistä Euroopassa ovat mikroyrityksiä, joissa on alle 10 työntekijää. Tämän jälkeen on myös tämä epävirallinen sektori, sitä, sitä ei ole niin paljon tietoa, mutta se on olemassa. Ja 10-15 prosenttia BKTstä tulee tältä sektorilta. Se osoittaa, millainen kuilu tässä on. Sitten kolmas indikaattori. Mitähän tässä tapahtui? Uh, and to first, to, to last indicator is... Niin kuin viimeinen indikaattori koskee köyhyysrajan alapuolella olevaa aktiivista väestöä, 28 miljoonaa, ja sitten myös tietenkin työttömien määrä. Jos nyt katsotaan tulevaisuutta, niin on tärkeää todeta se, että on havaittavissa merkittäviä suuntauksia, jotka perustuvat uusien tekniikoiden kehittymiselle – palvelusektorin kasvamiselle ja hyvinvointivaltion uudistuksille. Tämä kehitys johtaa pienten tuotantoyksiköiden kehittymiseen sen sijaan, että olisi kyseessä suuret teollisuudet. Ja näin ollen mikrorahoituksesta tulisi väline tätä uutta taloutta varten. Haluaisin näyttää teille kaksi käyrää. Ne perustuvat ranskalaisille tilastoille. Vihreä viiva kuvaa palvelusektorin työllisyyttä ja punainen käyrä taas kuvaa kuvaa teollisuus ja uuden alaa vaikka puhuja sanoi kolmannen sektorin ala. Ja tämä on varmasti verrattavissa muihinkin maihin, mutta tämä osoittaa kyllä, että olemme matkalla kohti yhä vahvempaa palvelun sektoria ja se minun mielestäni merkitsee pieniä yksiköitä ja mikrorahoituksen kehitystä. Isabelle mainitsi tällaisen mikrorahoitusmallin kehittymisen, jolla voitaisiin suosia työllisyyttä. Kyseessä on Deger Region aloite. Minulla oli kunnia osallistua tämän aloitteen valmistelemiseen Filipe Delvaux, joka oli Des Riverin edeltäjä, ja sitten se oli Schlubel, joka oli Ericssonin edeltäjä, he olivat tässä työssä mukana. Aloite perustui neljälle alalle. On tärkeää muistaa, että kyseessä oli strategia koko alaa varten, kuinka voitaisiin kehittää Euroopan mikrorahoitusta. Ensimmäinen ala koski sitä, että parannetaan juridista ja instituutioista ympäristöä jäsenvaltiossa. Tämä oli aika vaikea tehtävä monissa maissa johtuen pankkimonopolista ja korkotasojen katoista ja erilaisista esteistä, jotka vaikeuttivat äh, luototuksen kehittämistä. Itse asiassa tuon jälkeen, tuon aloitteen jälkeen ainoa ähm, mitä on tehty, oli markkinapääosaston järjestämä konferenssi. Se oli hyvin hyödyllinen ja tärkeä. Mutta kun päätökset äh, tällä alalla tehdään jäsenvaltioissa, niin voidaan sanoa, että, jäsen, että valtiot ovat tehneet paljon päätöksiä. Ja on hyvin tärkeää levittää hyviä käytäntöjä ja rohkaista jäsenvaltioita muuttamaan juridista ympäristöä, koska jos näin ei käy, niin on aivan mahdotonta kehittää eteenpäin mikrorahoitusta. Sitten tämä se, se toinen ala koski sitä, että parannetaan yrittäjyyden yrittäj- parannetaan ilmapiirin, että se suosisi yrittäjyyttä. Täällä on hyvin vaikeasti ylitettäviä esteitä, koska kaikissa jäsenvaltioissa työllisyyden juridinen ympäristö on laadittu pikemminkin suuria yrityksiä varten Täällä on pieniä teknisiä ongelmia. Could technicians see why we ah. have those interruptions? Because I... Voisivatko teknikot auttaa? Tämä, nämä tekniset katkokset eivät varmastikaan johdu puhujasta. No, minä menen kuitenkin eteenpäin. The, the legal framework uh, was done todella oikeudelliset puitteet laadittiin teollisuutta ja suuryrityksiä varten palkallista palkallisia työntekijöitä varten, eikä ne oikein soveltuneet itsenäisiä ammatinharjoittajia tai mikroyrityksiä varten. Tästä yksi esimerkki Ranskassa. Äänestimme muutama vuosi sitten itsenäisiä ammatinharjoittajia koskevasta laista, jolla yksinkertaistettiin järjestelmä ja näin ihmiset saattavat maksaa sosiaaliturvan maksat, maksut e- e- se vasta sen jälkeen, kun he olivat tuloja saaneet, eikä sitä ennen. Kolmessa vuodessa miljoona uutta yritystä rekisteröityy. Tällaisilla toimilla voi olla valtava vaikutus ja voidaan todella parantaa juridista ympäristöä. Tässäkin vastuu on jäsenvaltioilla ja komissiolla, mutta myös Euroopan parlamentti voisi edesauttaa asiaa. Sitten kolmas osio koskee hyvien käytäntöjen levittämistä. Ensimmäinen Isabel de eh, perin pohjaisesti jo tästä puhui. Haluaisin lisätä hänen alustuksensa vain sen, että näiden MFIn eh, voimavaran rakentamisen lisäksi on merkittävä ongelma, joka koskee sitä, että helpotettaisiin rakennerahastojen saatavuutta liiketoiminnan kehityspalveluja varten ja ja myös esimerkiksi neuvon antoa varten. Näin ei tällä hetkellä ole, mikäli nämä MFIt, nämä mikrorahoitusinstituutiot eivät saa tukea ulkopuolelta. Uh, strand 4, which is providing... Sitten neljäs osio, se koskee rahoituspääoman saamista sellaisille mikrorahoitusinstituutioille, jotka eivät ole pankkeja ja uusille instituutioille. Tässä Per Erik Eriksson ja puhui Progressen välineestä. Haluaisin vielä mainita, että on hyvin tärkeä jo tehty, tehty työ, mutta mutta toiminta ei aina vastaa mikrorahoitusinstituutioiden todellisuutta. Esimerkiksi voisin antaa aika vaikuttavan luvun yli puolet eurooppalaisista mikrorahoitusinstituutioista – on myöntänyt alle 100 luo, lainaa vuodessa. Eli nämä ovat todella hyvin pieniä eikä kovin tehokkaita instituutioita ja sen vuoksi meidän olisi tuettava näitä niin, että ne voisivat kasvaa ja, tai sitten mahdollisesti lopettaa toimintansa, koska ne eivät varmastikaan saakaan sellaista tulosta, jota niiltä odotetaan. järjestelmä ei ole luonteensa vuoksi oikein soveltuva tämän tyyppisiä ongelmia varten, koska rahoitusinstituutiot ovat enemmän suuntautuneita velkaan kuin pääomaan ja enemmän suuriin investointeihin kuin pieniin, jotka ovat hyvin kalliita. Ja tästä tuloksena on se, että niin puhun tässä siis eh, näistä MFistä enkä lopullista edunsaajista. Ja näin ollen nämä uudet MFIt ja pienet MFIt kokevat suuria vaikeuksia, kun ne pyrkivät saamaan varoja käyttöönsä. Yhteenvetona olen sitä mieltä, että mikrorahoitus todella voi olla väline, jolla, joka voidaan suunnata to, reaalitalouden palvelukseen ja se voisi olla merkittävä kohesiopolitiikan väline. Koska se on suuntautunut vaikeassa tilanteessa oleviin ihmisille nuoriso työllistämiseen. Se ei edesauta ainoastaan rahoituksellista osallisuutta, vaan myös sosiaalista osallisuutta, alueellista ja kansallisen tason osallisuutta. Meillä on ollut hyvin eh, eh, aikaisemmista toimista on ollut toki hyötyä, mutta mikrorahoitusta voitaisiin vielä merkittävästi kehittää niin, että se vastaisi paremmin todellisuutta ja vastata tarpeisiin. Jos katsotaan näitä lukuja tuolla lopussa vuodesta 2010 alkaen Progress on tukenut 9000 mikroyrittäjää 80 miljoonalla. No sehän on ihan hienoa. Jos sitä kuitenkin katsotaan, kuinka paljon ihmisiä on köyhyysrajan alapuolella ja työttömiä, niin aika pienistä luvuista puhutaan. Meillä on kyllä paljon marginaalia vielä kehittää eteenpäin tämän tyyppistä luototusta. Ja samaan aikaan parantaa taloudellista ja sosiaalista alueellista kohesiota. Komissio ja parlamentti eivät voi tietenkään kaikkea tehdä, mutta olisi tärkeää saada aikaan tiettyä painetta ja pyrkiä rohkaisemaan hallituksia toimimaan Jotkut niistä eivät vielä oikein ymmärrä, mikä on mikroluototuksen potentiaali. Niin, että voitaisiin antaa tällaiset mahdollisuudet muille mikrorahoitusinstituutioille kuin pankeille, niin että ne voisivat olla aktiivisempia. Taikka siis voitaisiin antaa tällaisia mahdollisuuksia sellaisillekin toimijoille, jotka jäävät pankkipalvelujen ulkopuolelle. Kiitoksia. Dor Constanze Krell. Kiitoksia. Sitten aloitetaan keskustelu Constanze Krell. Für die einführenden... Kiitoksia alustuksista kaikille kolmelle. Tämä mikroluottorahoitus, olen sitä pitänyt aina tärkeänä ja hyödyllisenä politiikassa. Ja näiden alustusten jälkeen minulla olisi kaksi kysymystä. Minua kiinnostaisi, että onko teillä kokemuksia siitä, että miten virhealtis tämä väline oikeastaan on vai että onko virheaste alle keskiarvon kohesiopolitiikassa? Ja sitten toinen kysymys, ja ehkäpä nyt sitten tämä vastaus, kysymys sai vastauksensa viimeisessä alustuksessa, mutta että minua kiinnostaisi, että mitä tarvetta itse asiassa on olemassa. Voisin kuvitella, että se on paljon suurempi kuin mitä luvujen, lukujen kautta on realisoitunut tähän mennessä. Ja kolmas kysymys. Tämä viimeinen alustushan teki selväksi, että monilla ei ole vielä mahdollisuutta käyttää tällaisia mikroluottoja vielä. Kysymykseni on, olette varmaankin käsitellyt tätä uutta asetusta tulevasta kohesiopolitiikasta, näettekö siinä parantamispotentiaalia vai säilyvätkö edellytykset yhtä vaikeina kuin mitä äsken kuvattiin? Kiitos. Uh, Joseph, I can uh, add to what said. Voisin vielä lisätä tähän, mitä Konstantsa sanoi, kun neuvottelimme tästä yleisestä sopimuksesta rahoitusvälineestä. Puhuimme tästä mikrorahoituksesta ja saimme vakuutuksen komissiolta koskien sitä, että nykyiset puitteet ja rahoitusvälineitä varten on hyvää mikrorahoitusta varten. Haluaisimme tästä lisää vielä kuulla sitten. Zeller. Kiitos puheenjohtaja. Mikroluottojen antaminen on teema, josta Saksassa on jo kokemusta. Meillähän oli viimeisen 12 vuoden aikana ollut mahdollisuus, kun sosiaalilainsäädäntöä on uudistettu, niin työttömille on annettu mahdollisuus niin kutsutuun minä-osakeyhtiöön, eli lähtee esimerkiksi ammattiharjoittajaksi ja, ja siis kyseessä on tällainen yrityksen perustaminen, jossa on vain yksi henkilö. Työvoimavirastot tähän lähtivät ja Joillekin se onnistuu, jos heillä on esimerkiksi käsityöammatti. Ja sitten markkinoilla oli kysyntää ja sitten he ovat pystyneet saamaan vakiintuneen aseman muilla. Se ei sitten onnistunut. Toisaalta juuri suurkaupungeissa kaupunginosahallinnon myötä meillä on myös saatu väline, että 10 000 euroon asti voidaan antaa rahaa yksittäisiin aloitteisiin, jotka ovat sitten aloittaneet tästä hankkeen ja siitä sitten on kasvanut mahdollisuuksia. Niin, että saadaan myös kestävällä pohjalla pitkäaikaisesti ammattitoimintaa harjoitettua ja siitä elinkeino. Nyt olemme kuulleet, että osittain nyt on sitten ollut interventioita siihen suuntaan, että tämä on tullut liian pienimuotoiseksi tämä väline. Haluttaisiin mieluummin suurempia hankkeita tukea. Mutta jos me nyt sitten pidämme yhtenä painopistealueena työttömyyden tukemista, niin edelleenkin pitäisi olla mahdollisuus erityisesti mikroluottojen antamisessa niin pitäisi olla mahdollisuus luoda työllisyysmahdollisuuksia. Mutta Raha on kuitenkin vain yksi puoli asia. Tietysti tässä on kyseessä ihmisiä, joilla ei ollut tietoja, taitoja harjoittaa omaa yritystä. Siinä tarvitaan taloustaitojakin, täytyy talousviranomaisten ja veroviranomaisten kanssa pystyä hoitamaan asioita ja tarpeen sitten oli joka tapauksessa se, että että, että saatiin menestys, että siihen pystyttiin saamaan perustettua koulutusmahdollisuuksia siitä, että miten sitten itsenäistä ammatinharjontaa, ammatinharjo, itsenäistä ammattia harjoitetaan. Se oli välttämätöntä, koska muuten olisi tämä ollut tuomittu etukäteen epäonnistumaan, eli raha ei pelkästään riikä, mutta kuitenkin erityisesti niillä aloilla, joissa työllisyys edelleen, äh, työttömyys edelleen on korkealla, niin tämä, näitä mahdollisuuksia pitäisi olla tulevallakin tukikaudella. Se kuitenkin on vain silloin järkevää, kun samaan aikaan on myös valmistelevaa toimintaa tähän itsenäiseen ammattiharjoittamiseen ja yritystoimintaan. Muuten pelkästään tämä raha ei hommaa hoida. Mitä sitten tulee pankkialaan, niin Saksassa, kun meillä on alueellisia pankkeja, säästökassoja, jotka toimivat alueellisesti, niin juuri mm, kriisiaikoina sitten ovat antaneet pääomaa edelleen PK-yrityksille erityisesti, mitä ne tarvitsevat. Ja juuri tämä alueellinen luottavuus, ja tämä pienten pankkien sektori niin tässä suuressa rahoituskriisissä joka siis lähti suuressa määrin kiinteistökriisistä, niin eh, ei ollut niin kriisialtis kuin suuret pankit ja mielestäni sekin on teema, joka täytyy ottaa huomioon. Tästähän jo puhuttiinkin, koska kun puhuimme vihreästä kirjasta eurooppalaisten hankkeiden pitkäaikaisesta rahoittamisesta, niin että nämä alueellisten pankkien pitäisi saada huomiomme. Ja mm, vihreässä kirjassahan komissio ei tätä maininnut alun perin, mutta juuri alueella, pk-yrityksissä ja aluepolitiikassa ja yrityksen peruttamisessa näillä alueellisilla pankeilla on suuri osuus. Eli jos nyt tätä valtion varoista, miksei myös rakennerahatoista tuetaan, niin siihen täytyy rakentaa koulutuskomponentti mukaan. Ja sitten mikroluottojen antamisessa, niin tietysti se on ala, joka on alueellisille pankeille mielenkiintoinen, ja ne pitäisi ottaa mukaan veneeseen. Thank you very much. Uh, I don't have anybody else. Kiitoksia. Muita puheenvuoropyyntöjä ei ole. puhujat saavat vielä, tai edustajat saavat vielä puheenvuoron, mutta yksi yleinen kysymys, kuten tässä miettiä sellaista, että jos teidän pitäisi nyt listata suurimmat ongelmat, jotka todella estävät mikrorahoitusvälineen tai Euroopan unionin kapasiteetin kasvaa tällä alalla, mitkä ovat niitä esteitä tämän alan kehittämiseksi, niin mitkä olisivat tärkeimmät asiat listallanne? Millaisia vaikeuksia, esteitä näette mikrorahoituksen kehityksen tiellä? Toinen kysymys. Näkisittekö mikrorahoituksen tänä päivänä mahdollisuutena tuoda lisää ihmisiä työmarkkinoille? Mainitsitte nuoret, mutta ette mainitneet esimerkiksi naisia. Uskotteko, että mikrorahoituksesta voisi olla hyötyä tämän tyyppisiin rakenteellisiin ongelmiin? nyt kriisin jälkeisessä kontekstissa. Muita puheenvuoroja ei ole, joten nyt haluaisin, että kuka teistä nyt ensimmäisenä haluaa vastata, niin olkaa hyvä. Ai Joachim, olevan. Ole hyvä Ja Frage und... Ehkäpä vielä yksi kysymys ja huomio lisäksi. Nyt ei ole suurista summista kyse ja tietysti kulujen ja tulosten täytyy olla positiivisessa suhteessa toisiinsa. Eli jos mikroluottojen antamiseen liittyy suuri byrokraattinen rasite, ettei siihen ehkä ole varaa tai että ilman äh, tukia ei sitä selvitä, niin sitten sitä luovutaan. Eli mahdollisimman yksinkertainen ja epäbyrokraattinen tapa täytyy löytää, jotta luotot sitten päätyvät niille, jotka niitä haluavat käyttää. Ja että heille sitten kustannukset pysyvät kurissa. Tai sitten täytyy saada aikaan tukea siinä mielessä, että että byrokraattinen rasite, jos se sitten kuitenkin on tarpeen, niin että sitten joku kolmas osapuoli voi ottaa se rasitteen itselleen. Thank you, Joachim. So who... Kiitos Joachim. Kuka haluaisit aloittaa? Mr. Eriksson, yes, please. Herra Eriksson, olkaa hyvä. Thank you. Uh... Kiitoksia. Yksi kysymyksistä sikäli kun ymmärsin, koski tämän toimialan tilannetta, miten moni näistä yrityksistä onnistuu, jota rahoitetaan. Jos oli siis kysymys, niin meidän kokemuksemme on se, että kun katsotaan näitä yhteistyökumppaneitamme, niin 12-25 prosenttia luoton saajista sitten häviävät. Sen puhu virhe, virhetasoista. Ähm, ich kann es vielleicht noch mal konkretisieren. Ich habe wirklich... Voin konkretisoida asiaa vielä. Kysyin todellakin virheasteesta, että saisi vähän tuntumaa siitä, että onko, tehdäänkö tässä enemmän virheitä vai vähemmän virheitä, Oletan kyllä, että vähemmän kuin keskimäärin muissa suurissa hankkeissa tai yleensä rakennepolitiikan alalla. En kysynyt, että miten paljon yrityksiä jää henkiin vielä. Se on ihan selvää, että siinä on onnistumisia ja epäonnistumisia, mutta ei sillä ole mitään sen kanssa tekemistä, että miten usein virheitä tehdään tai virheellisesti käsitellään hakemuksia. Um, I think honestly they are, they are uh, at, at your... Suoraan sanottuna Euroopan tasolla on lukuja, joita uupuu. Jos ymmärsin kysymyksen, niin tarkoitatte, että kun joku yrittää yrityksen tai laajentaa toimintaansa mikrorahoituksella, niin onko se vuoden jälkeen vielä olemassa kollegani voi varmaan vahvistaa, mutta käsittääkseni tietoja puuttuu. Tiedän, että jotkut mikrorahoituslaitokset keräävät näitä tietoja, mutta eivät kaikki. Yrityksellä on tun- asiakkaita ja toimintaa kehitetään, mutta ei ole enää varmaa, onko vuoden jälkeen vielä kontakti olemassa. Varmaankin muut voivat vahvistaa tämän En tiedä, oliko tämä kysymyksesi. Ei tainnut olla. Because I, don't think you can... Uh, niin, emme varmaankaan voi tähän saada vastausta. Ajattelemme tässä nyt näitä virheetasoja Euroopan kohesiopolitiikassa, kun julkisia varoja käytetään ja sitten käytetään väärin ja on virheitä julkisissa hankkeissa ja tämän tyyppisiä asioita. Tarkoitin, ne eivät oikeastaan liity niinkään siihen, miten mikroluottoja käytetään – jolla voidaan, puhumme siis siitä, kuinka voidaan tukea näitä mikroluottolaitoksia. Right should be. Sitäkin tuossa tapauksessa siis virheasteen pitäisi olla nolla. Sillä ainoa, mitä voidaan tukea, on mikroluototus yritystarkoituksiin. Ja mikrolainassa ja tässä määrityksen mukaan on se, joka saa 25 000 asti luototusta. Ja tämä tarkistaa laina laidalta ja tässä suhteessa siis virhemarginaali on nolla. Good answer, yes. Uh, go on with you. Niin, tämä on hyvä vastaus. Mennään eteenpäin. On, on. Sitten muut kysymykset. Yksi koskee kysyntää. Kun tämä toimii rahoitettujen välineiden avulla, niin silloin tietyt maantieteelliset rajoitteet tulevat mukaan. Kaikkia resursseja ei voida alkoida yhteen maahan, mutta ei niitä myöskään ole täysin tasaisesti jaettu EUn kautta huomattavasti suhteellisesti enemmän kysyntää on joissakin maissa, kuten vaikkapa Romaniassa, kuin mitä kykenemme tarjoamaan. Ja käsittääkseni tuossa maassa on jo päästy tietyn rajan. Myös muissa maissa, Italiassa, Puolassa, Ranskassa ja Espanjassa, kysyntä on selkeästi korkeampi kuin mitä voimme tukea. Toisaalta joissakin maissa on tuskin minkäännäköistä kysyntää, koska tämä kysyntä on nähtävissä vain näiden äh, rahoitusvälittäjien kautta, mutta joissakin maissa ei ole edes ylipäätään mitään mikroluototusinstituutioita, joten ainoa yhteistyömuoto on pankkien kanssa. Käsittääkseni myös yksi kysymys koski näitä välittäjätahoja, mitä välittäjä käytettäisiin, jotta luottoja voitaisiin myöntää. Ja vaikka totesin, että päätavoitteena on muut kuin pankkialan instituutiot, niin myöskin teemme yhteistyötä pankkien kanssa, varsinkin yhteistyöpankkien kanssa, koska ne nämä tällaiset osuuskuntapank, osuuskuntamuotoiset pankit toimivat erittäin hyvin. Ne toimivat usein aloilla, joissa tavalliset suuret liikepankit eivät enää ole aktiivisia. No sitten, mitkä ovat pullonkauloina kehityksessä? Yksi tärkeä elementti minun mielestäni, että kun on luotu jonkunlainen markkina niin silloin on mahdollista myös se, että yksittäiset investoijat voivat olla mukaan. On erilaisia järjestelmiä mikrorahoituksen, jota on tuettu voimakkaasti. Ja tietysti se ei auta sitten pitkän aikavälin kestävien mikroluototuslaitotusten kehityksessä. Lyhyellä aikavälillä kyllä, mutta pitkällä aikavälillä se ei hyödynnä markkinoita. Monissa maissa tilanne on juuri tässä ja mm, kohdassa ongelmallinen. Toinen ongelma markkinoilla on se, että kun korkotaso on korkea mikroluototuspuolella, niin sitä pidetään riskinä silloin, kun täytäntöpana EU-järjestelyä. Sikäli kun tiedän, ei ole yhtään tapausta EU:ssa, jossa mikroulutuspuolella olisi saatu liiallisia voittoja aikaiseksi, vaikka nähdään, että luottojen hinnat ovat korkealla. Jossain maissa on myöskin otettu käyttöön korkokatto, sillä tarjoamalla pieniä luottoja, jos tuollaisia luottoja tarjotaan muiden kuin pankkimuotoisten mikroluototuslaitosten avulla, niin silloin Operatiiviset kustannukset ovat erittäin kalliit ja niitä, ne täytyy kattaa näiden luottolaitosten puolelta ja se johtaa sitten erittäin korkeaan luottohintaan. Um, yes, I, I want on the new regulation. Um. Vastaan tähän kysymykseen koskien uutta sääntelyä. Tämä on todella mukana ja mainitsinkin sen esi- esityksessä niin teknistä tukea ollaan valmistelemassa ja tarkoituksena on auttaa apua, äh, antaa apua myös äh, hallinnoville viranomaisille näissä rahoitusvälineissä, mukaan lukien mikrorahoitusvälineet, niin tämä asia todella saadaan, saadaan käsitel, käsittelyyn hallinnoivien viranomaisten pöydille. Tämä on todella mukana ja se on huomioitu ja mukana on myös tekninen apu, jota tarjotaan näille hallinnoiville tahoille. Um, maybe as, as regards your, your question. Vielä ehkä tähän kysymykseen, jota muut voivat täydentää mikrorahoitusmahdollisuuksista. Varmaankin tämä onnistuu ja varmastikin olen todella kuullut tapauksesta maista, joissa mikrorahoituksen ansiosta on päästy eteenpäin ja muussa tapauksessa näin olisi käynyt, koska nämä tahot eivät voineet mennä pankista hakemaan la, la, la, lainaa. Esimerkiksi eräs pienen lapsen äiti pystyi aloittamaan toiminnan mikrorahoituksen avulla. Varmastikin eh, eh, Slovak voi antaa vielä tästä enemmän esimerkkiä. oh. uh, yes. Uh, well, first of all, maybe uh, I would say... Um, uh... No, sanoisin alkuun sen yrityskehityspalvelujen ja koulutuksen kehittämisestä. On ihan oikein, että se on kovin tärkeää, erityisesti ihmisille, jotka ovat olleet työttöminä tietyn ajan ja jotka ovat taitonsa menettäneet, jos niitä ennen olikin. Ja sitten hankkeiden rahoittamisen rinnalla itse asiassa tarjotaan asiakkaille jonkunlaista yrityksen kehittämispalvelua tai koulutusta, mukaan lukien hallinnollinen tuki. Ja olen täysin samaa mieltä että eurooppalaisessa kontekstissa se on kovin tärkeää. Afrikassa asiassa tiedätte, niin itse asiassa kaikki on yksinkertaista. Harjoitetaan perinteistä toimintaa, ei ole oikeudellisia rajoitteita. Meidän maassamme kaikki on monimutkaista. Itse asiassa yksi tärkeistä kysymyksistä olisikin yksinkertaistaa niitä tapoja, joilla startup-yrityksiä perustetaan. Se olisi kyllä todellakin tärkeä ratkaisu uusien työpaikkojen luomiseen, mutta myöskin epävirallisen sektorin pienentämiseen. mikroluottomahdollisuudet sitten haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille. Tietysti se on kovin tärkeä asia, koska nämä ihmiset eivät saa pankkien palveluja esimerkkinä Ranskassa, niin meillä on yhteensä 30 000 aktiivista asiakasta Olemme luonneet 200 työpaikkaa viikossa. Ja asiakkaidemme joukosta 5 prosenttia ovat matkustajia. En nyt muista ihan tarkkaa lukua, mutta suuri enemmistö niistä nuoria. Meillä oli erityisohjelma nuorille ihmisille köyhissä kunnissa, jossa he ovat pääasiassa maahanmuuttajia, tai heidän lapsiaan. Ja heille tarjotaan sitten eräänlainen paketti, johon kuuluu ennen kaikkea koulutusta yrityksen perustamisessa, toiseksi rahoitusta, perustaa mikroyritys ja kolmanneksi valmennusta, jota te- tekevät vapaaehtoiset, mutta se on myös kovin tärkeää, jotta heitä voidaan auttaa onnistumaan. Halusin sanoa myös muutaman sanan näistä estävistä tekijöistä. Mielestäni on aivan totta, että mikroluottien täytyy kattaa kustannuksensa. Sehän on suhteellisen helppoa kehittyvissä maissa, koska siellä voidaan ottaa korkeaa korkoa. Usein mikroluottojen korko on 20 ja 30 prosentin välillä. Mutta sitten Euroopassa se on taas ihan mahdotonta. Koska ensinnäkin on tämä kovin vanha juttu, joka juontuu täältä uudistuksesta, tai reformaatiosta siis katolisten ja protestanttien ero. Katolisissa maissa ollaan vielä sitä mieltä, että korkea korkotaso on jotain sellaista, mitä ei voida hyväksyä ollenkaan. Miksi se on mahdollista eteläisissä maissa? Koska laina on kovin pieni ja korkokustannukset ovat myöskin kovin pienet lyhyellä aikavälillä. Pienet lainat, lyhyt juoksuaika, kustannus on pieni. Mutta tätä voidaan tehdä myöskin Euroopassa jossain määrin. Ranska esimerkkinä. Kun kysyy asiakkailta, maksaisitteko 20 prosentin korkoa, sanovat kyllä. Tärkeämpää meille on se, että luottoa saadaan, kuin että korko olisi pienempi. Sitten meillä on uudelleen rahoittavia pankkeja. He taas sanovat ei, koska se olisi pankin ja makun kannalta huono. Eivätkä ihmiset sitä hyväksy. Ja on totta, että julkinen mielipide hyvinvointivaltiossa ei ole valmis mikroluottoihin, joissa korko olisi 20 tai 30 prosenttia. Tämä on suuri ongelma ja itse asiassa suurimmassa osassa mikroluottolaitoksista, joiden pitäisi kaikkien antaa panoksensa kustannuksessa kattamiseen. Sanotaan näin. Heidän pitäisi kattaa kustannuksensa toisaalta ja sitten toisaalta niillä pitäisi edelleen olla nämä yhteiskunnalliset päämäärät. Usein yhteiskunnallisista tavoitteista pidetään parempi huoli, mutta sitten ei pysty kattamaan kustannuksia. Tai sitten keskittyvät enemmän pk-yrityksiin, joskus hankkeisiin, jotka eivät ole alle 25 000 euroa, vaan alle 150 000 euroa. Ja sitten ongelmaa ei ole kattaa kustannuksia. Mutta Sitten he ovat hylänneet tämän huonossa asemassa olevan asiakaskunnan, joka on per se mikroluotto, mikroluottojen kohteena. Ja sitten lopuksi puuttuisin tähän kysymykseen, että mitkä ovat pääongelmat mikroluottojen kehittämisessä. Nämä neljä painopistealuetta, joista yritin muistuttaa, ovat kovin tärkeät. Koska tässä on eräänlainen yleistrategia. Ei voida viedä eteenpäin vain yhtä niistä ja jättää muut hunningolle, koska heti tulee esteitä vastaan. Tässä vaiheessa minun mielestäni olisi, oli, mielestäni olisi tärkeintä muuttaa oikeudellista kehystä mikä tarkoittaa, että julkisen mielipiteen pitäisi muuttua. Koska julkinen mielipide, vaikkakin se on viime vuosina muuttunut, niin edelleenkin ollaan sitä mieltä, että Eurooppa on alue, jossa ihmisten pitäisi olla palkkatyöläisiä. Ja ihmiset, jotka eivät ole töissä, niin heille pitäisi tarjota kaikkea, kaikenlaista tukea. Lakien muuttamiseen täytyy muuttaa julkista mielipidettä ja julkisen mielipiteen muuttamiseksi tarvitaan paljon viestintää, tiedotusta, hyviä käytänteitä, joita voitaisiin asettaa saataville internetissä ja kaikilla muillakin tavoin. Tämä on tärkeintä. Tällä hetkellä emme ole kriisivaiheessa. Olemme suurten muutosten vaiheessa taloudessa. Ja tämä on uusi väline tähän uuteen talouteen. Ja sitä etua ei pitäisi menettää, että tätä käytetään. Kiitos. Uh, I don't see any other comments uh, coming from uh, members. En näe muita kommentteja jäseniltä tai muilta asiantuntijoilta. Haluaisin todella kiittää teitä. Uskomme, että kun meillä on nyt nämä haasteet, haasteet edessämme ja Eurooppa pitäisi saada kasvuun ja työllisyyttä pitäisi saada lisättyä. Olisi toimittava myös paikallisesti ja saatava aikaan kohesiota ja todella toimittava alhaalta ylös ja käytettävä mikrorahoitusta, jotta saadaan Euroopan taloutta kuntoon. Todella toivon, että seuraavakin parlamentti ottaa huomioon kohesiopolitiikan puitteiden potentiaalin, jolla voitaisiin vielä enemmänkin tehdä mikrorahoituksen puolesta. Todella kiitän teitä ja toivon, että komissio tulee johtamaan tätä asiaa. Se on ainoa toimielin, johon voimme tässä yhteydessä nyt luottaa. Todettiin, että jäsenvaltioilla oli vielä nämä lailliset puitteet käsissään ja poliittista tahtoa on vielä liian heikosti läsnä ja sen valtioissa todella kyllä tarvittaisiin tällaista mikrorahoitusta. Toivon, että komissio muistaa nämä asiat, kun se neuvottelee kumppanusopimuksesta ja muista ohjelmista. Mikrorahoitus on otettava mukaan asianmukaisesti. Toivomme, että e IP-perhekin on mukana ja tukee tätä nyt haluaisin päättää tämän esityslistan kohdan käsittelyn ja voimme siirtyä kohtaan viisi. No. Okay, so I siis kohtaan viisi. Komissio on paikalla, Nikolas on paikalla, esittelijät ovat paikalla. Meillä on tämä delegoitu asetus keskusteltavana. Nyt on katsottava, kuinka sen kanssa toimitaan. Lyhyt ilmoitus vain teille. Tämä asetus annettiin parlamentille kolmas kolmatta se jaettiin välittömästi sähköpostin kautta ja sihteeristön välityksellä ne kaikille. Kaksi kuukautta on parlamentilla ja neuvostolla aikaa sitten vasta lause seitä, siis 3.3. toukokuuta on tämä aika. Sitten tietenkin voidaan pyytää kahden kuukauden pidennystä haluaisin muistuttaa teitä siitä, että jos regivaliokunta haluaa vastustaa tätä delegoitua asetusta, tarvitaan päätöslauselma ja se pitäisi esittää ja siitä pitäisi äänestää seuraavassa kokouksessa ensimmäinen neljättä ja sitten se pitäisi viedä täysistuntoon huhtikuussa. Toisen täysistunto. Eh, the, the way to, to go. I would like to, to inform you that so far we Tähän mennessä, siis sen jälkeen kun lähetimme luonnoksen kaikille, emme ole saaneet mitään pyyntöjä, joka koskee näin, tämän delegoidun asetuksen hylkäämistä. Tänään käymme keskustelun ja sitten avaamme tarkistusten jättämisen määräajan, jos on tarvetta hylätä tämä, niin tarvitsemme perustellun lausunnon luonnoksen työtä. Siis on kyllä tehtävänä, jos joku haluaa vastalauseen tähän esittää. Keskustelun lopu, lopussa määrämme määräajan ja kun määräaika on umpeutunut eikä mitään päätöslauselman luonnosta ole esitetty, niin siinä tapauksessa tämä valiokunnan tehtävä tässä asiassa on päättynyt ja delegoidusta asetuksesta äh, takaisin kanssa menen eteenpäin. Tänään aloitamme keskustelun. Annan puheenvuoron esittelijälle Konstantsa ensimmäisenä. Ja, vielen Dank, äh, Frau Vorsitzende. Kiitos puheenjohtaja. Sanoittekin jo paljon kaikista näistä organisaatorisista asioista. Lisäisin ehkä vielä siihen, että jo joulukuussa meillä oli delegoidun säädöksen ensimmäinen luonnos käytössä. Ja sitä myötä joitakin keskustelukierroksia on jo pystytty järjestämään, että vähän paremmin ymmärrettäisiin, että mikä delegoidun säädöksen sisältö on. Nyt edessä oleva säädös tuo yhteen useita mieluumminkin teknisiä kysymyksiä, jotka on tähän koottu yhteen yhteiseksi delegoiduksi säädökseksi, mutta siinä edelleenkin on kipeästi tarpeen se, että se saadaan siinä mielessä oikeaksi, että operationaalisten hankkeiden työstäminen mahdollistuu ja että kohesiopolitiikan aloittaminen mahdollistetaan oikeasti. En ole nyt katsonut ihan kaikkia säädöksiä, mutta sanoisin, tai niille, jotka eivät ole katsoneet, niin iskusanoja. Rahoitusoikaisut yhteissä suoritusvaraukseen, erityissäännöt maatalouteen, sitten kriteerit hallintokustannuksille ja maksuille tai sitten kysymys tarkastusviranomaisten toiminta, tarkastusten kattavuus, tällaisia asioita näette, että itse asiassa se, mikä perussäädöksessä on periaatteessa päätetty, niin sen viilaaminen nyt sitten teknisellä tarollakin sitten täytyy viilata sellaiseksi, että tämä voidaan toteuttaa. Tietysti keskusteluissamme oli vakaviakin osuuksia mukana ja useiten esitetty kysymys koskee näitä kolmea liitettä, jotka ovat liitetty tähän delegoituun säädökseen. Nimittäin kysymys viimeisessä liitteessä kerättyjen tietojen määrä, joka ensimmäisessä luonnoksessa niitä oli paljon enemmän kysymyksiä, mutta hämmästelimme jo silloin yli sata kysymystä, joihin piti vastata joihin osallisten piti vastata. Ja meidän kysymyksemme on vielä edelleenkin varmaan se, että voisiko komissio valaista, että miksi ei ole onnistunut näiden kysymysten määrää edelleen pienentää. Ja sitten valitettavasti tämä tuli, julkaistiin vasta viime viikolla esille, niin pitääkö todellakin lammikko kalatalouden harjoittajien ja avomerikalastajien sitten vastata samoihin kysymyksiin. Henkilökohtaisesti uskon, että tiedot ovat joka tapauksessa tietokoneissa käytössä, ettei sen pitäisi olla niin suuri rasite, mutta haluaisin kuitenkin tietää, että miksi näitä ei voitaisi vähentää. molemmat esittelijät tietysti ja tietysti myös varjoesittelijät ryhmistä, niin meillä on ollut tiivis yhteys. Ei ollut vastalauseita siihen, etteikö, että haluttaisiin muuttaa delegoitua säädöstä tai hylätä se, ja siinä mielessä voin täällä valiokunnassa tämän viestin viedä eteenpäin ja pyytää tukea tälle menettelylle, koska jos emme tätä tee, ja jos nyt sitten haluamme komissiota todellakin vaatia esittämään toisen säädöksen, niin se voisi tulla aikaisintaan tänne käsittelyyn syyskuussa. Se tarkoitti, jos sitä sitten vielä työstettäisiin parlamentin läpi, niin sitten olisi vuoden loppukäsillä, niin meidän, mielestämme, meidän näkökulmastamme se olisi sitten koisen politiikan ottamisen kannalta ihan liian myöhä, eikä siis ole edes kyse siitä, että tänä vuonna pystyttäisiin edes maksamaan rahoja ulos, vaan kyse on myös siitä, että ylipäätänsä voitaisiin aloittaa äh, tosiassakin äh, toteuttaa ohjelmia ja harkita konkreettisia hankkeita. Sitäkään ei voida tehdä kun lupia ei olisi operationaalisille hankkeelle olemassa ja hyväksyntää. Ja olisimme sinne kovasti jarrumiehinä ja juuri kriisiaikoina ajattelen näin ei pitäisi tehdä. Ja se, alueet eivät sitä kestäisi ja uskon, että kun päätettiin perussäädöksestä yleensä, niin siitä, siinä olemme jo näyttäneet, että, su, että haluamme toteuttaa suuren osan suuresti byrokratian purkamista. Ja tietysti se hyväksyntää, että kaikki rahastot tulevat saman sääntelyn kehyksen alle, niin se on osa tätä byrokratian purkamista. Ja siinä mielessä komissiolta haluaisin kommentin näistä liitteistä, mutta ylipäänsä kuitenkin pyytäisin sitä, että tämän delegoidun säädöksen niin kuin se esitettynä on, niin täällä parlamenttina sen hyväksyisimme. Ja toisin kuin neuvosto, niin sitä py- käytäisimme siihen, että yhteinen kanta löydetään mahdollisimman nopeasti juuri kun aikaa on vähän ja että yhdessä pitäisi päästä nopeaan päätökseen tällä alalla. Kiitoksia. Uh, I would like to, to give the floor to... Haluaisin antaa puheenvuoron Lambertille lyhyesti ja sitten Nikolaan pitää vakuuttaa meidät siitä, että tämä on ihan ok. Ed. Niin, kiitoksia. Ensinnäkin haluan tähän lisätä, että tässä pyritään täytäntöönpanemaan kaikkia niitä keskusteluja ja periaatteita, joita olemme hyväksyneet yleisasetuksessa. Ja tämä tässä käytännönläheisemmässä yksityiskohtaisemmassa delegoidussa säännöksessä. Minun kysymykseni Euroopan komissiolle on, että voiko se kertoa meille, mikä olisi tämä vaikutus? Meillä on tulossa uusi keskustelu, jossa käsitellään kaikkia yksityiskohtia. Sivutolkulla tätä asiaa tässä on mikä on uusien ohjelmien alun vaikutus? Toinen kysymys. Voiko komissio kertoa taustaa siitä keskustelusta, jota on käyty neuvostossa? Sain nimittäin tietoa ja neuvosto pyysi kaikkien näiden yksityiskohtaisten kysymysten käsittelyä. Ehkäpä komissio voi myös vastata siihen, että Kenen täytyy täyttää nämä tämänkaltaiset luvut? Minulla on jonkunnäköinen käsitys siitä, että ne, jotka ovat osa tätä rahastoa, viljelijät tai kalastajat, kuvittelevat, että heidän täytyy itse täyttää kaikki nämä tiedot. Tämä kai voidaan tehdä automaattisesti hanketasolla vai onko tässä väärinkäsitys kyseessä? Lisätietoa siis vain tämän päivän keskustelujen varten. Kiitos. It's not here. Kiitoksia. Ivars ei ole Aldesta. Elisabeth haluaisi puhua. I would also, um, um, ich gehe auch noch mal auf diese Fragen. Uh, äh, de... Kiitoksia. Minäkin äh, haluaisin esittää kysymyksen, joka koskee liitteitä, koska niiden on oltava johdonmukaisia. Tässä äh, delegoidussa asetuksessa ja täytäntöönpano säädöksessä, jossa viitataan tietoihin. Nyt meillä on kuitenkin liitteessä vähemmän tietoja verrattuna alkuperäiseen versioon. Haluaisin tietää, vieläkö nämä ovat johdonmukaisia keskenään. Täytäntöönpano säädöksestä. Meillä ei ole mitään sanottavaa, ei, me, me emme voi sitten myöskään kieltäytyä. Haluaisin tietää, onko tämä säädös nyt erilainen kuin delegoitu säädös? Kyllä minä voin tämän sen delegoidun säädöksen hy- hyväksyä, mutta sen pitää vastata säädöstä. Yleensä emme tällaista hyväksyä, emme tällaista hyväksy, mutta on, onhan se pantava merkille ja on tiedettävä, että nämä ovat samanlaiset, vaikka olemmekin sen epäsuorasti hyväksyneet. Jos nyt sitten liite on erilainen kuin täytäntöön pannosäädös, niin se on paha juttu. Ne, jotka ovat vastuussa hankkeiden toteuttamisesta, joutuvat ongelmiin. Tämä on hyvin keskeinen asia. Kiitoksia sitten ECRstä e- e- Vlasak. Ja mohu říct, že po upřesnění nechci opakovat to co tady řekli mí kolegové protože ty připomínky by byly eh, ve stejném ranku. kollegat koska minulla samat kommentit. ihmettelen vähän kun kuulen täällä näitä vastauksia koskien rahoitusoikeuksia, oikaisuja ja sitä kuinka lasketaan nämä eri kertoimet. Meidän pitäisi tietää täsmälliset eh, ehdot. Se on tarpeen tilintarkastajille. Nyt kaikki tilintarkastajat Euroopassa toimivat samojen sääntöjen pohjalta. Tämä asetus on syytä hyväksyä, mutta olen yhtä mieltä kollegoiden kanssa koskien liitteitä. not here. Cornelia, you will speak. So for Gue, Cornelia. Guen puolesta Cornelia puhuu. Vielen Dank. Ähm, schon gesagt worden. Kiitos. Kuten sanottu, Joona J on varjoesittelijä, mutta silti minulla olisi kysymys. Koska tämähän on monimutkainen asia, artikla kolme. En kuullut tätä keskustelua, mutta haluaisin kernaasti tietää näistä rahoitusoikaisuista vähän enemmän. A, B, C, ymmärrän suurin piirtein, mutta mitä tarkoittaa, että nyt yksityis, yksittäin ja onko tämä jäykkäsääntely, sääntely vai onko tässä muita asioita, jotka tässä ovat suuressa osuudessa artiklasta kolme vielä lisävalaistusta. Kuten sanottu, en nyt sitten väräsittelyiden keskustelua kuullut tietenkään. Thank you and Manfred Weber. Kiitoksia sitten Manfred Weber. Niin, Puheenjohtajakollegat, ottaisin esille konkreettisen kohdan tästä perussäädöksestä. Ja nyt kun lainsäädäntötyö aluepolitiikasta on vuosien ajan ollut käynnissä, niin siinä on ollut ylipäänsä menestystä, niin valikappaleessa voidaan sanoa, että Eurooppa auttaa paikan päälläkin solidaarisesti tukee alueita, mutta piru piilee yksityiskohdissa, kuten usein toimeenpanossa toimeenpanon yhteydessä, niin kuin valikunnassa on keskusteltu, ja yksi konkreettinen esimerkki esille kollega Kreel otti sen esille myös, eli kalastuspolitiikassa juuri se huoli, että avoimerikalastajat ja sitten pienet kalastajat, joilla on pieni liikevaihto, niin tässä raportoinnissa ja dokumentoinnissa ei tehdä eroa niiden välille. Ymmärrän komissiota siinä, että toisessa päässä on se, että tehdään kaikki oikein, kaikki on oikein dokumentointi, rahat menevät oikein jaetuksi. Se on myös meidän toivomme, budjetin valvonnassa, mutta sitten samaan aikaan olisi vähän byrokratiaa, että nämä kaksi napaa, niin siinä välissä aina ollaan, ymmärrän sen oikein hyvin. Mutta konkreettinen pyyntö, että kalastusasiaa vielä tarkastellaan ja ehkäpä vielä selvityskomissiolta, että juuri nämä pienimuotoiset kalastajat, kalastusyrittäjät, niin mietitään heidän asiaa vielä, että Ottaisin tämän esille, koska se on yksi teemoista, joka meillä paikan päällä tulee esille ihmisten kanssa. Ja kansalaisikin voidaan sillä lähettää viestiä, että kuulemme heitä, kun tällaisia yksityiskohtia ja konkreettisia asioita, niin sitten otetaan esille vastaavasti. Muuten kyllä pystyn yhtymään siihen, mitä kollegat ovat jo esittäneet. Um, thank you, no more speakers. Kiitoksia muita puhujia ei ole listallani. Nikolas, tulevaisuus on nyt käsissäsi. Jos et vakuuta meitä, niin varmaankin niin Tämä säädös pitäisi mennä jo joulukuulle, joten yritän nyt vakuuttaa meidät. Uh, thanks. Kiitoksia, hyvä puheenjohtaja. Kiitoksia näistä hyvin selkeistä kysymyksistä, jotka tuotiin esille. Keskityn käsittelemään näitä pääkysymyksiä. Liitettä kolme, jossa on kaikki tiedot ja sitten nämä rahoituskorjaukset, jotka näyttävät olevan nämä ongelmakohdat. Pikkuisen taustatietoa kuulemisista, jota on käyty varsinkin delegoitujen säännösten yhdistämisestä yleistä säännöksiin, säännöksiin. Aloitimme aika kauan sitten, koska tiedämme, että kiireksi menee, joten viime, esimerkiksi keskustelut käytiin viime vuoden puolen välissä ja yhteensä meillä on käyty noin 15 keskustelua eri asiantuntijoiden kanssa eri jäsenvaltioista. Viimeiset kokoukset ovat nämä muodolliset kokoukset – parlamenttikin on ollut niissä mukana. Sitten meillä on ollut enemmän näitä epävirallisia yhteyksiä asiantuntijan kanssa. Olemme pyrkineet tunnistamaan, onko meillä vielä näitä ongelmaisia kysymyksiä esille ja me olemme halunneet tuottaa sellaisen delegoinnusäännöksen, joka ei jumiutuisi eikä sitä vastustettaisi eikä ottaisi käyttöön mitään sellaista, mitä ei olisi täysin perusteltu tarkastellaan keskusteluja asiantuntijaryhmässä, niin liite kolme oli yksi niistä osioista, joita useat jäsenvaltioiden edustajat kommentoivat. Ja se johti siihen, että katsomme huolella kaikkia näitä eri yksityiskohtia. Ja jos katsotte pari-kolme versiota sitten, niin liite oli paljon pidempi kuin mitä se tällä hetkellä on, joten saaneet tämän, olemme saaneet tämän paljon selvemmäksi. Liitteessä 335 eri alaa ja nyt ollaan 113 tai jotain sellaista. Henkilökohtaisesti olen myös käynyt sen huolella läpi nähdäkseni, että, että voidaanko sieltä poistaa kaikki sellainen, millä ei ole selkeää perustelua. Perustelua siis siinä mielessä, että kyseessä on tieto, jota hallinnon viranomainen tarvitsee, kun se täytäntöön panee tehtäviä. Näyttää, että tässä on myös väärinkäsitys sen suhteen, kenen täytyy tarjota tietoa, kenen täytyy viedä tämä tieto Tässä puhutaan nimenomaan IT-valvontajärjestelmistä, jotka täytyy laatia, joita täytyy ylläpitää hallinnoivan viranomaisen toimesta. Eli tässä pyrimme ottamaan käyttöön ne vähimmäiskentät, joita tuossa valvontajärjestelmässä tarjotaan. Toisin sanoen, kun hallinnoiva viranomainen sitten vie tätä IT-järjestelmän hienosäätöä päätökseen, niin silloin voidaan syöttää tietoa kaikkiin näihin eri kenttiin. Tämä ei ole nimenomaan, ei koske edunsaajaa, ei kalastajaa, eikä yksittäisiä edunsaajia, pk-yrityksiä tai mitä vain. Nämä ovat ne tietokentät, joita tarvitaan hallinnoivan viranomaisen valvontajärjestelmässä. Se kattaa myös kaikki kolme rahastoa, sillä nyt meillä on yhteinen valvontajärjestelmä niille sosiaalirahastolle, aluekehitysrahastolle tai neljälle itse asiassa kohesiorahastolle, kuten myöskin kuten myös EMFFlle. Ja näin kaikki kentät eivät sovellu siis kaikkiin eri rahastoihin. Eli tämän lisäksi saattaa tilanne olla se, että jäsenvaltio tekee päätöksen joka saattaa johtaa siihen, että osa näistä kentistä ei enää ole asianmukaisia. Jos esimerkiksi ei käytetä näitä yksinkertaistettuja kustannuksia, niin silloin niitä, ne kentät jäävät käyttämättä tai jos ei käytä rahoitusvälineitä. Siis kentät ovat olemassa silloin, kun ne soveltuvat tapaukseen, silloin kun jäsenvaltio aikoo tarjota investointeja tavalla, joka Ja tätä kaikkea tietoa tarvitaan hallinnovalle viranomaiselle, jotta se voisi täyttää nämä velvollisuutensa ja komissio voisi sitten taas raportoida parlamentille neuvostolle vuorostaan, eli esimerkkinä rahoitusvälineistä, jossa pyrimme vahvistamaan tätä raportointikapasiteettia. Me meillä on siellä tietoa, joka vastaa niitä tietoja, jotka löytyvät tuolta raportista, jota tarvitaan jota voidaan valvoa sitä, mitä tapahtuu suhteessa rahoitusvälineisiin. Meillä on myös tietoa, jota tarvitaan näistä indikaattoreista, sillä meidän täytyy seurata sitä, millä tavalla ohjelmat toimivat ja haluamme saada tuloksia aikaiseksi. Näin ei voida tehdä, jos meillä ei ole tietoja indikaattoreista. Eli tuon toimintakehyksen valvonta riippuu siitä, että meillä on luotettavaa tietoa kyseisistä osoittimista. Kaikki nämä asiat liittyvät toinen toisiinsa. Ja olemme sitä mieltä, että kaikki tässä on sellaista, jolla on selkeä perustelu. Se vastaa täysin sitä, mitä meiltä löytyy täytäntöönpanosäännöksistä. Se on tässä delegoitussa säännöksessä nimenomaan jossa määritellään tämän IT-järjestelmän vähimmäismäärä, <clears throat> mutta se vastaa myös delegoiden säännösten, delegoittujen säännösten eri kategorioihin. Olemme valvonneet sitä, että niiden välillä on johdonmukaisuutta. Vielä ehkä se, että e-kohesio on myöskin tässä mukana. Se on yksinkertaistus, jossa edunsaajat – saavat mahdollisuuden, eivät velvollisuutta, vaan mahdollisuuden antaa tietoa asian kuuluville viranomaisille sähköisessä muodossa. Eli esimerkiksi jos edunsaaja esittää maksuvaatimuksensa valvonta, valvontaviranomaiselle, niin sitä ei tarvitse tehdä paperilla tämä yksinkertaista tilannetta, koska asia siirtyy sähköisesti eteenpäin. Jäsenvaltiolla näin ollen on ver- velvollisuus ottaa käyttöön e-kohesiojärjestelmä edunsaajille, joka taas nivoutuu yhteen tämän ylläpidettävän tietotekniikkajärjestelmän kanssa. Eli jäsen, äh, anteeksi, edunsaajilla on sitten mahdollisuus tarjota tietoa tätä, mm, tätä kanavaa myöten ja sitä sit tulette mukaan tähän yleiseen järjestelmään. Kalarahastosta kalastuspuolellahan on tätä pidetty erityisen Äh, raskaaksi, mutta haluan sanoa, että nimenomaan kalastajat eivät ole niitä, jotka tätä tietoa tänne syöttävät. Saattaa olla, että erittäin suuri määrä koko tiedosta ei ole edes tärkeä kalastusrahastoa silmälle pitää, vaan koska se on siellä kohesiorahastoa tai äh, alukehitysrahastoa varten. Mutta kun valtio tätä omaa järjestelmänsä laatii, niin sen järjestelmässä pitäisi olla mahdollisuus tarjota tilaisuutta tiedon varastointi, jota saatetaan tarvita kaikissa eri ohjelmissa kaiken eri neljän rahaston kohdalla. No sitten nämä rahoituskorjaukset. Tässä erityisesti on puhuttu niistä, jotka liittyvät tähän kehykseen. Ja jos tavoitteisiin ei päästä, ja jäädäänkin niistä pitkälle kau- kauas. Niin meidän täytyy olla tilaisuus katsoa sitä, millä tavalla nämä rahoituskorjaukset voidaan määritellä. Mekanismit, joita käytetään, täytyy katsoa sitä, että mikä on se korjaustaso ja mikä on se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 Voisitteko vastata vielä tähän johdonmukaisuuteen näiden kahden säännöksen välillä, mistä äh, kysyttiin? I, uh, uh, I mean, there is of course an articulation between what's in the dele- Tietysti sen välillä, mikä delegoitussa säädöksessä on, eli tässä kolme ja eri osatekijöiden välillä tietyissä osissa toimeenpanosäädöksiä, interventiot ja niin edelleen. Olemme tietysti varmistaneet, että on täysi vastaavuus. Emme ole tietoisia epävastaavuuksista näiden välillä on olennaista, että täytyy olla vastaavuudet. Se yksi haaste onkin prosessissa, että jotkut näistä yksityiskohtaisista säännöistä ovat delegoituissa säädöksissä, jotkut toimeenpanosäädöksissä eri prosessit, eri ajoitukset. Ainoa toimeenpanosäädös, joka on saatettu loppuun, ovat niitä jossa on interventiokategoriat, pääosa niistä on komitologiamenettelyssä meneillään. Eli jos delegoitusäädöstä fiksataan, niin sitten täytyy sopeuttaa kaikki se, mikä tulee sitä seuraavista toimenpanosäädöksistä siihen, mitä tässä on. Ja sitten varmistetaan, että tämä justeraus kyllä tapahtuu. Thank you. Any other comments? Kiitoksia. Onko muita kommentteja? Kernaasti asettaisin kysymyksen kovin konkreettisesti. Eli sitä taustaa vastaan, että kenen täytyy tämä toteuttaa. Tarkoittaako tämä, että ne tiedot, jotka nyt delegoidussa säädöksessä, niitä on siis vähemmän, koska on ajateltu, että ei niitä ehkä tarvitakaan kaikkia, kun verrataan alkuperäiseen ehdotukseen. Niin onko, onko, se, onko siinä ne kaikki tiedot vai tuleeko sitten toimeenpanosäädöksen kautta vielä yhtäkkiä uusi tietoluokka, jossa itse asiassa se mitä on nyt sitten delegoidussa säädöksessä pienennetty, niin sitten otetaan takaisin myöhemmin. Eli tämä leikkaus, eli se mikä nyt on tässä käsittelyssä verrattuna alkuperäiseen, niin heijastuuko se sitten myös toimeenpanosäädökseen? Tämä on se kysymys tai kysymyksen tausta. Uh, sitten Joachim Zeller. Ja, äh, Herr Badin hat... Herra Badinhan sanoi, että nyt käsittelyssä oleva delegaatusäädös, niin mitä ainakin tulee puiteasetukseen, niin sillä on aika suuri merkitys. Ja sehän ei kata pelkästään niitä rahastoja, joista me olemme vastuussa. Se on sillä rahastoa, josta tietysti työllisyysvaliokunta vastaa, se koskee myös maatalousrahastoja, maaseuturahastoa ja meri- ja kalastusrahastoa. Niin, niin meri- ja kalastus. Eli minun kysymykseni on, että missä määrin tämä sitten kun ajatellaan kollegoita näiltä aloilta, niin miten heidän kanssaan on näistä sovittu? En nyt haluaisi päättää mistään sellaisesta, josta saan sitten turpin jälkeenpäin, joka koskee muiden vastuualueita. Ennen kuin on etukäteen selvää, että myös niiden, niistä asioista vastaavien kanssa nämä asiat on selvitetty, tai oli selvitetty etukäteen se, että tulisi viivästys puoli vuotta, jos nyt ei päätetä, niin henkilökohtaisesti täytyy, siis sanoa, että ei se minua pelota. Koska siinä tilassa, jossa nyt ollaan, niin joka tapauksessa on niin, että tietty aika vielä kestää ennen kuin sitten kaikki kumppanussopimukset, operaniset ohjelmat ja näin on, on sovittu alueella ja jäsenvaltioissa ja sitten siihen mennessä kun siihen päästään, että s- s- sitten voidaan konkreettisesti suunnitella hankkeita, niin siinäkin menee aikaa. Ja nyt kun näen tämän puheenjohtajamme kirjeen budjettivaliokunnan puheenjohtajalle, mitä tulee rahoitusmahdollisuuksiin vuodelle 2015, niin suorat tuet, niin sinähän menee maksuja. Etualalla ovat vielä viime ohjelmakauden maksut, eikä sitten uuden tukikauden alkaneet maksut. Eli siinä mielessä, onko ne sitten puoli vuotta pidempi aika vai ei, niin siinä mielessä henkilökohtaisesti minulle se nyt ei olisi mikään este. Tätä vielä lykätään. Mutta etualalla on nyt minulle se, että kollegat maataloudesta ja kalastusvaliokunnasta tuntevat tämän delegoitunut ja sitten toisekseen, että ovat ilmaisseet kantansa tai voivat ilmaista kansansa tästä, jonka me sitten voimme ottaa huomioon ja pitäisikin ottaa huomioon. Kiitos. Just for, for this, uh, to this I could uh, inform you. Johan voisin vain kertoa, että kaikilla valiokunnilla on mahdollisuus, työllisyysvaliokuntakin on jo vastannut, että se ei vastusta tätä tointa. Tämä vain tiedoksi. Ei muita puheenvuoropyyntöjä. Nikolas vielä viimeinen puheenvuoro. Just to, to come back on this point on... Kiitoksia. Voisin vielä palauta tähän täytäntöönpano säädösasiaan. Tässä on kaksi erillistä asiaa. De- delegoidussa säännöksessä vahvistetaan vähimmäisvaatimukset jotka koskevat IT-järjestelmiä ja hallinnointielimien taholta ja millaista dataa sillä on oltava, jotta se voi ylläpitää näitä järjestelmiä. Täytäntöpanosäädöksen kautta emme tule tekemään mitään sellaista, mikä lisäisi tuohon edelliseen. Me emme edes pysty tekemään näin, emmekä aio tehdä näin. Näin ei tule tapahtumaan. Se, mitä tässä liitteessä on, on aivan ehdoton enimmäismäärä koskien näitä datavaatimuksia. Jäsenvaltioistahan tietenkin riippuu se, lisätäänkö tänne vielä jotain lisäalueita, jos jäsenvaltio pitää sitä tapana, jolla helpotetaan ohjelman hallinnointia. Mutta mitä tulee velvoittavaan järjestelmän it järjestämisessä, niin tämä on delegoidussa asetuksessa eikä siihen tule mitään lisää muualta. Ajoituksesta vastauksena Erasala sillä me emme ole yhtä mieltä siitä, että ei ole väliä sillä päästäänkö nyt eteenpäin. Minusta se olisi harmillinen merkki, jos emme saisi koko lainsäädäntöpakettia valmiiksi nyt. Meidän käsittääksemme siitä on myös käytännön vaikutusta, jos puitteet eivät ole valmiina, se todella tulee haittaamaan jäsenvaltioita, kun ne pyrkivät aloittamaan ohjelmien täytäntöönpanon. Toivomme todella, että ensimmäiset ohjelmat hyväksyttäisiin tulevien kuukausien aikana toivomme, että jäsenvaltiot voivat aloittaa täytäntöpanon hyvin nopeasti sen jälkeen. Kuten tiedätte, tietyissä ohjelmissa on ongelmia erityisesti ne, jotka, taikka siis kiireellisyyttä erityisesti koskien nuorisotyöllisyyttä. Nämä pitää saada nopeasti käyntöön. Ja todella meidän pitäisi tehdä kaikki, että vältetään kielteiset vaikutukset, joita viivästymisestä voi tulla. Kiitoksia. Muita kommentteja ei ole. Tai ehkä onkin vielä. Eine Abschlussbemerkung vielä. Esittelijät, varjoesittelijät, mehän olemme perussäädöksestä keskustelleet, neuvotelleet ja päättäneet niin paljon trilogeissakin. Olisimme halunneet tämä vieläkin aikaisemmin. Neuvoston kanssa se ei ollut mahdollista, mutta itse asiassa se saatiin kasaan ennen viime vuoden loppua hyvissä ajoin. Se oli tärkeää sen kannalta, että operatiivisia ohjelmia saatiin työstettyä. Muistuttaisin vielä siitä, että kysymykset, jotka liittyvät suoraan kumppanussopimusten työstämiseen ja operationaalisten ohjelmien kannalta olivat tarpeen, niin ne jo Kyproksen puheenjohtajakaudella oltiin saatu neuvoteltua, että siis oli pohja työstämiselle operationaalisissa ohjelmissa, niin se on ollut olemassa jo aika pitkään. Eikä pidä paikkaansa, etteivätkö alueet olisi valmiita operationaalisten ohjelmien kanssa. Ylisuuri osa alueesta on jo valmis tai ohjelmoinnin loppuvaiheessa operationaalisissa ohjelmissa. Ja parlamenttina en haluaisi antaa sitä viestiä, että vähän ennen Eurooppa-vaaleja emme pysty enää päättämään näistä, tästä delegoidusta säädöksestä. Ja mielestäni se, mitä komissio nyt täällä sanonut, se on ihan ymmärrettävää. Eikä kukaan kalastaja tai maanviljelijä nyt sitten joudu vastaamaan 1200 kysymykseen. Ei, ei voida sanoa, että ei tämä nyt kiinnostaa, että onko se puoli vuotta myöhemmin vai ei. Se olisi todellakin väärä viesti. Painotan vielä kerran, että tiedot ja muiden valiokuntien mukaanotto on ollut olemassa koko ajan alusta asti. Onko se sitten kalastusvaliokunnan intressi, oliko se alussa niin suuri, sitä en tiedä, mutta se ei nyt ole kyllä aluevaliokunnan vastuussa. Me otimme vastuumme heti alusta alkaen ja, te, ja sitten annoimme todellakin äh, mahdollisuuden aloittaa hankkeiden parissa tehtävä työ jo tänä vuonna. Eh, eh, I would like to inform you. Kiitoksia. Konstantsa vielä Lambert. Eh, Kiitoksia. Kaksi kommenttia vielä Ensinnäkin esitin neuvostolle kysymyksen, että nämä tekstit, jotka meillä on nyt vedessämme, ne ovat ne tekstit, joita neuvostollakin on vai? Eli jotain ei enää muuteta, niinkö? Siis tämän olen nyt huomioinut. Jos näin on, niin sitten kysymys on siitä, että tässä on useita eri epäselvyyksiä, jotka on otettu esille, niin Tarvitsemmeko vielä sitten aikaa niiden muuttamiseksi? Meidän täytyy sitä lykätä, tätä päätösosumaa lykätä ja Mielestäni on myös erittäin tärkeää, että asetuksissa ja delegoituissa säännöksissä juuri kirjoitetaan nimenomaisesti ne asiat, joita, joita sitten mitataan näissä suorituksissa. Meillähän on toisiakin järjestelmiä. Ja nyt tällä hetkellä toimitaan niin, että ex ante mieluummin selvennetään asiaa kuin jälkikäteen. Kaikkein pahimmassa tapauksessa sitten joudumme korjaamaan tuota taloudellista puolta. Mutta tätä asiaa ei voida hoitaa noin, vaan meidän täytyisi katsoa sitä, että meillä on tiettyjä tietoja ja mitä niistä sitten saadaan aikaiseksi. Kaikki tämä riippuu siitä, minkä näköisiä valintoja on tehty, jotta kestävämmällä, viihreämmällä, älykkäämmällä tavalla saataisiin asiat hoidettua. Mutta kun tätä kaikkea katsotaan sitten, niin silloin pitää nähdä myöskin tätä hallinnointia, että se toimisi, hallinnointi kohdistuisi enemmän hankkeisiin. Se ei merkitse kuitenkaan sitä, että kaikkia osallistujia jotenkin arvioitaisiin, vaan on tärkeää, että nimenomaan hanketasolla, silloin kun asioita valmistellaan, niin silloin kannetaan vastuu tästä. Ja siellä nämä eri rahastot, myös pienemmät osallistujat osallistuvat. Niiden täytyy saada riittävästi tukea toimintaan, eikä niin, että niiden niskaan sysätään koko byrokratia hankkeesta. Toinen näkökulma jonka komissio juuri otti esille, koskee meidän hallintoviranomaisiamme ja miten ne toimivat jäsenvaltiossa, miten niiden täytyy menetellä, kun ne omia nyanssejaan laittaa tähän mukaan. Niiden täytyisi kyetä toimimaan hyvin, varsinkin jos välissä sanot, nähdään, että joku asia ei toimi kunnolla. Kun ne ovat toimijoita, niin niiden täytyisi kyetä sitten tekemään nämä muutokset. Jos me haluamme katsoa sitä, mitä haluamme saavuttaa ja mitä mekanismeja meillä on sen saavuttamiseksi, niin tätä täytyisi kyetä suuntaamaan. Delegoitussa säännöksessä nämä asiat pitäisi jo ottaa esille. Kysymys onkin siinä, että, että käyttääkö siihen enemmän aikaa. Tietysti tämä nyt liittyy myös siihen, että meillä on nämä vaalit tulevassa mutta tässä kyseisessä tapauksessa tietysti se on aika suuri uhraus, jos meitä niitä kohtia, jotka ovat tässä kunnossa. Minäkin tänä kuulemistilaisuudessa haluan ottaa tämän kysymyksen esille. Vaikuttaa siltä, että tänä vuonna vapautetaan monia ohjelmia, että niitä ei käytä. Eihän se voi olla niin, että 2014 on sellainen vuosi, jolloin asioita pelkästään vain lykätään eteenpäin. On olemassa maita, joissa asiat on jo aloitettu, toimittu hyvin. Juuri näitä maitahan tulisi meidän puoleltamme palkita. Tämä ei saa myöskään merkitä missään tapauksessa mitään ylimääräistä taakkaa. Ja sitten on sellaisia toimialoja, jotka tarvitsevat tätä. Ne tietysti tarvitsevat toisenlaista järjestelmää. Myöskin se on totta. mutta osallistujat tätä taakkaansa sälyttää. Eli haluaisin antaa sen neuvon, että meidän tulisi nyt yhdessä pohtia tätä asiaa ja et me emme saa e, estää täytäntöönpanoa ajallisesti. Kollega esittelen kanssa olemme myöskin tästä asiasta keskustelleet. Meidän täytyisi mahdollisimman nopeasti nyt saada tämä asia käsitelty. Meillähän on vielä muutama viikkoa aikaa tähän. Before I conclude, I would like to... Ennen kuin päätän keskustelun, haluaisin kysyä Nikolalta, voiko hän vielä täsmentää, mitä tiedämme neuvostosta? I, um... Kyllä, puheenjohtaja. Ja Meillähän oli todellakin viime perjantaina mahdollisuus esitellä nämä kolme delegoitua asetusta tuolle työryhmälle ja näin ollen jäsenvaltiot saattavat äh, esittää kommentteja. Mitään suurempia ongelmia ei tuotu esille. Yleisesti ottaen äh, tuettiin äh, delegoitujen säädösten sisältöä ja sitä, että komissio on aivan asianmukaisesti ottanut huomioon huomiota asiantuntijakokouksesta ja tietyiltä jäsenvaltioilta mm, tulleet kommentit kyllä antoivat ymmärtää, että mitään vastalauseita ei tulisi. We have to finish. Kiitoksia sitten Viktor hyvin lyhyesti. Indeed. Shortly, I think that... Lyhyesti todellakin. Mielestäni ei ole tarvetta lisäkeskusteluille tai riidoille. Koska niin monta kuukautta on nyt keskusteltu, olemme sopineet hyvin monimutkikkaista asioista. Nyt ollaan pääsemässä ihan viimeisen regikokouksen loppu. Jos nyt delegoituusjärjestöjä hyväksytään, niin sitten ollaan myöhässä. Seuraava parlamentti koostuu ainakin puoliksi uusista tuli, tulokkaista. Eikä ole helppo kuvitella, että miten he lyhyesti ja tehokkaasti voisivat käsitellä asioita, jotka eivät ole niin tuttuja uusille jäsenille jotta täyttäisimme velvollisuutemme nyt, niin sitä täytyisi hyväksyä nyt ja sitten antaa tämä perintö seuraavalle parlamentille ja antaa alueiden alkaa toteuttaminen. Kiitoksia. Meillä on määräaika. Kahde... Hetkinen. Joachim. Noch eine Anmerkung. Wir haben gestern die... Yksi huomio, jossa saatiin luettelo eilen, että missä määrin rakennerahastot ovat käytössä eri jäsenvaltioissa. Siellä on jäsenvaltioita mukana, joissa on 50 prosenttia käytetty osoitetusta varoista. N plus 2, N plus 3, eh, jos kestää 2-3 vuotta toimenpano edes vielä tapahtunut, sitten vielä arvioida ja tehdä loppulaskelmat. Ja samaan aikaan sitten ollaan kuvailemassa sisällöllistä puolta verrattuna ohjelmissa ja rakennerahastoasetuksessa on sisältö lyöty kiinni. Tässä on kyse teknisestä, teknisistä kysymyksistä ja mitä teknisiä kysymyksiä pitää tehdä ja se on valtava asia. Siinä tarvitaan kokeneita yksikköjä. En ole vakuuttunut, että jos nyt rakennerahastoja halutaan hajauttaa edelleen, että kaikki, kaikenlaiset ovat rakenteet käytössä, että kaiken teknisen puolen vaatimukset voitaisiin täyttää. Sen vuoksi haluaisin kernaasti tietää, että onko tämä toteutettavissa todellakin laajassa määrissä, mitä tässä vaaditaan. Thank you very much. So the deadline is... Kiitoksia. Määräaika on 21. maaliskuuta. Haluaisin vielä toistaa, että meille ei ole kuullut juurikaan järkeä pyytää mitään pidennyksiä. Se ei tuo mitään ratkaisuja ainoastaan ne, jotka haluavat todella laatia päätöslauselman luonnokseen vastustaakseen tätä, voivat tehdä niin. En tiedä, tuleeko miltään muilta valiokunnilta. en ole saanut mitään merkkejä siitä, mutta teillä on se mahdollisuus. Nyt haluaisin päättää tämän kohdan. 21. päivä todella määräaika Konstantsa kertoo. todella teki tästä yhteenvedon ja nyt määräaika on 21. maaliskuuta. Nyt mennään seuraavan täytäntöön takadelikoitun säädökseen. Tässä on sama menettely, sama juttu, kaksi kuukautta aikaa reagoida 4.3.-4.5. En tiedä, haluaako kukaan puhua tästä. Esittelijä ei ole paikalla varjoesittelijöistä sitten. Niin Mari Therese, Francesco de Angelis, Alfonsi, Gia ja Vlasak ovat täällä varjoesittelijöinä. Haluaako kukaan sanoa mitään vai mennäänkö komissiolle? No speakers, Nicholas, would you, would you maybe... Jos kommentteja ei ole, niin Nikolas ehkä. Niin puheenjohtaja, tässä asiassa voin yhä hyvin lyhyesti. Tässä delegoidussa säädöksessä ETC-säädöksen kanssa samalla linjalla halutaan vahvistaa säännöt eri menologia varten komissiolla on velvoite ilmoittaa vahvistettu päivämäärä. Ja nyt, ja nyt se on määritetty ensi, maaliskuun alkuun. Nyt yhteiset säännöt eri monologian varten tulevat helpottamaan ETC-ohjelmien täytäntöönpanoa, mutta en usko, että tässä on mitään ristiriitaista. Nämä perustuvat jo olemassa oleville säännöille ja käytännöille – josta on keskusteltu useissa asiantuntijaryhmissä. Is the same. Uh, Menettely on siis sama määrä. Aika 21.3. kello 12. Mikäli jäsenet haluavat tehdä sellaisen päätöslausuman ehdotuksen, jolla säädös hylätään sitten kohta seitsemän. Sekin on delegoitu asetus, se koskee EAKR. Esittely on paikalla tiedä, haluaako Jan sanoa jotakin. Ole hyvä. Uh, <clears throat> yes, uh, uh, uh, this is the uh, uh, very specific... Niin, tämä on tämä nimenomainen delegoitussäädös, koska se koskee yhteistä tointa komission kanssa. Ja tässä on 2 prosenttia EAKR, joka jaetaan Euroopan unionissa se koskee innovatiivista tointa kestävän kaupunkikehityksen alalla. Olemme työskennelleet yhdessä komission kanssa näiden yksityiskohtien parissa, joten lopullinen versio on sellainen, jota oletimme saavamme. Jotain muutoksia on tullut, jota haluaisin korostaa ja pyytäisin komissiota, ei nyt enää avaamaan keskustelua uudelleen, mutta tämä delegoitussäädös on ehdottoman tärkeä mahdollisimman nopeasti, sillä jos voimme sopia tästä delegoidusta asetuksesta puolen vuoden sisään, niin silloin komissio työstää sitä ja meillä on sitten kolme muuta kuukautta. Mehän tiedämme kaikki, miten tämä toimii. Ei tähän mene kuutta kuukautta, vaan kahdeksan, yhdeksän kuukautta. Kaikki haluavat saada sen valmiiksi ja jos olemme sitä mieltä, että tämä on vaarallista, niin en usko, että se on sitä, vaan minusta se voidaan hyväksyä. Tässä kyseessä ovat mielenkiintoiset kysymykset siitä, että komissio on ollut sitä mieltä, että Tämä myönnetään luotetulle yksikölle ja se otetaan tältä asetuksesta käyttöön. Ja meillä on määritelmä siitä, kuka on legitiimi taho ottamaan osaa tähän toimintaan. Mutta nyt sitten muutama kommentti ja kysymys komissiolle. Yksi on se, joka koskee tätä yhteisrahoitusosuutta. Onko se 80 prosenttia vai onko se linkki vain, joka osoittaa, että mikä osio sovelletaan Nyt äh, tässä pitäisi olla kysymyksessä myös se, että miten tulkitaan asetuksen muita osia. Tässä on myös kysymys siitä, millä tavalla raha jaetaan yksittäisten vuoden aikana. Meillä on 330 miljoonaa ja se löytyy tuolta monivuotoisesta rahoituskehyksestä seitsemän vuoden ajalta. Kysymys on siitä, millä tavalla se jaetaan konkreettisesti vuosille ja mitkä ovat nämä toiminta kulut, operatiiviset kulut. Tietysti kysymys, joka koskee asiantuntijapaneelia. Mitä kriteereitä käytetään, käytetään asiantuntijapaneelissa? Ja mitä ovat nämä eri ehdotukset? Minkä näköisiä ja minkä näköisiä ehdotuksia saadaan. Ehkäpä komission symyksen jälkeen niin minä sitten esittelijänä ehdotan sitä pidettäväksi tällaisenaan, että ei odotella eikä viivytellä. Nikolas. Kiitos Nikolas. Kiitos puheenjohtaja. Tämä on tietysti eri, erilainen dekoiturina säädöksenä, koska tässä fiksataan sitä, miten komissio toteuttaa kaupunkialan innovatiivisia toimia, Urban Innovative Actions. Ja yksi syy, että delegoidun säädöksen lopputuote näyttää erilaiselta kuin aiemmissa versioissa. Siinä harkitaan ehkä edelleen sitä, miten sitä tehdään meidän puoleltamme, mutta myös koska halutaan pitäytyä nimenomaan valtuutuksen toiminta soveltamisalassa. Tämä ensimmäinen asia, kuten esittelijä sanoi, niin Käytämme nyt mahdollisuutta, joka tulee yhteisten säännösten asetuksesta, että tässä on epäsuora hallinnointi. Ja rahoitusasetuksen perusteella tämä todellakin mahdollistaa sen, että komissio voi delegoida hallinnoinnin luotetulle yksikölle, Entrusted Entity, ja meidän mielestämme tämä olisi tehokkain tapa saada aikaan tuloksia emme enää ota mukaan delegoituun säädökseen mitään rahoitushallinnosta mukaan lukien yhteisrahoitusosuudet, koska teimme johtopäätöksen, että, että valtuutuksessa täytyy ollut mukana ottaa tekijöön näitä elementtejä. Ja koska se ei ole enää asianmukaista, koska tätä käsitellään sopusoinnussa rahoitusasetuksen kanssa, Eli ei fiksata yhteisrahoitusosuuksia. Se on jotain, joka määritellään rahoitusasetuksen perusteella. Ja itse asiassa voitaisiin moduloida tätä. Eli olisi, jos se katsotaan perustelluksi, niin että olisi eri yhteisrahoitusosuudet eri aloilla kokemuksen valossa. että perinteisen valtioiden poikkeus on otettu pois. Syy on se, että olemme nyt käyttäneet luonnostelussa viittausta minimi asukasmäärä 50 000. Tässä noudatetaan Eurostatin lähestymistapaa, joka perustuu kaupunkien yhteiseen määritelmään, josta on sovittu OECDssä ja komissiossa, ja Eurostat sitä soveltaa. Ja kun nähdään, miten se käytännössä toimii, niin se ei mitään anomalioita tuo esiin pienissä jäsenvaltioissa. Jäsenvaltiot, kuten Malta tai Kypros esimerkiksi, näissä tapauksissa Nikosia esimerkiksi täyttäisi määritelmän. Sen lisäksi on mahdollisuus ryhmitellä kaupunkiviranomaisia Esimerkiksi jossa kaupungissa, jossa väestömäärä on alle 50 000, sitten voidaan ryhmitellä 203 eri tällaista kaupunkia. Ne sitten ovat yhdessä, jotta voidaan täyttää kriteeri. Olemme sitä mieltä, että ei ollut tarvetta poikkeukselle, eikä se toisi epäjohdonmukaisuutta lähestymistapaan mukaan. ei ole nyt jatkoyksityiskohtiin kriteereissä asiantuntijapaneeleille ja niin edelleen, koska ei olisi järkeä sitoutua näihin asioihin delegoidussa säädöksessä. Yksityiskohdat sitten määritellään delegointisopimuksessa komission ja luotetun yksikön interested entity välillä. Ja tietysti komission puolella haluamme varmistaa, että meillä on hyvä pohja koko valintamenettelyllä. Ja parlamentille annetaan koko ajan tiedot välineen toteuttamisesta ja pyrimme saamaan ohjeistusta, kun toteuttamisprosessia mennään läpi liittyen niihin teemoihin, jotka on katettuina. Cornelia wanted to... Kiitoksia. Cornelia halusi vielä käyttää puheenvuoron. Ja, vielen Dank. Äh, und ich möchte gleich noch mal bei der... Kiitos ja haluaisin esittää kysymyksen komissiolle vielä. Kyse on siis komissio. Tekee sopimuksen näiden luotettujen yksiköiden kanssa ja siinä on, ja on tämä asiantuntijaeli muun muassa – joka perustetaan yhteisymmärryksessä komission kanssa. Sanotte nyt, että nämä, tämä asiantuntijaelin, että nyt haluaa välttämättä siihen sekaantua ja käsitellä yksityiskohtia, mutta se täytyy, siis täytyy ehdotukset esittää yhteisymmärryksessä komission kanssa ja siitä tehdä sellainen rankinglista. Voiko sanoa, että nämä luotetut yksiköt sitten ovat mukana näissä ehdotuksissa vai miten nämä ehdotukset tulevat? jotka tässä tulevat käsittelyyn, ja sitten lopussa tehdään se rankinglista. Miten se sitten tapahtuu käytännössä? Eli mitkä ovat toimivaltuudet näissä ehdotuksissa luotetuilla yksiköillä ja mitkä ovat toimivaltuudet rankinglistan laadinnassa? Asiantuntija, eli niin, täällähän on kuitenkin täällä mukana. Voitteko muutaman sanan siitä vielä sanoa? Yleisesti ottaen se on selvää, mutta yksityiskohdittain. Sorry, und, und äh, bei der, bei der Kofinanzierung. Niin, yhteisrahoituksessa vielä. Sanotte, että moduulointu tämä tarjouskilpailun mukaan. Eli voi tulla eri tasoja. Onko sille jotkut rajat olemassa kuitenkin? Tämä os, yhteisrahoituskysymys on ihan oikeutettu, Siis sehän on, jos se on kovin alhainen, niin sitten kysymys tulee esiin, että voidaanko asiasta ottaa vaarin ollenkaan kullakin alueella kunnassa. Tämä on kyllä keskeinen kysymys. Eli miten pitkälle tämä voi purra? Eli olisiko tässä, niin miten tämä pitäisi sanoa, onko tässä joku jänne väli, joka komissiolla, oli tässä, komissiolla olisi tässä mielessä? Nikolas. Sitten Nikol. Yeah, thank you for the, the, the, further Kiitoksia näistä lisäkysymyksistä. <clears throat> Niin, komissiolle tärkeää on ollut se, että että on tarkasteltu tätä valintaprosessia. Tämän avulla on pyritty varmistamaan se, että nämä innovoidut, innovoivat toimet saavat aikaiseksi sellaisia mielenkiintoisia hankkeita, joita me, johon me pyrimme ja saamme siitä jotain hyötyä irti. Tästä syystä delegoidussa asetuksessa aloitimme sellaista prosessista, jossa tämä luotettu yksikkö tekee tämän työn, käynnistää toiminnat ja meillä on sitten tällainen asiantuntijapaneeli komission kokoama, joka katsoo kaikki ehdotukset läpi, esittelee suosituksia. Ja lopullinen päätös sitten tehdään tässä luotetussa yksikössä yhteistyössä komission kanssa. Se antaa komissiolle mahdollisuuden olla mukana myös lopullisessa prosessissa, myös pohjautuen näihin suosituksiin, joita paneelilta saadaan. Ja Haluamme saada aikaiseksi sellaisen paneelin, jossa on paljon eri asiantuntijoita niin, että voidaan hyödyntää heidän ammattitaitoaan ja saada perustellut suositukset aikaiseksi. Lopuksi myöskin komissio haluaa varmistaa sen, että tämä väline tarjoaa sen, mitä me haluamme. Tämän lisäksi luomme tässä myöskin puitteistoa, eikä kyseessä ole prosessi, mutta ei ole varma, että tuleeko meille riittävästi näitä ehdotuksia, mutta sitten voimme hieno säätää lopputulosta, vaikka sitten osoittautuisikin tarpeelliseksi esittää muutoksia tähän itse delegoituun säädökseen. Jos sitä näyttäisi puuttuva jotain tai täytyy vahvistaa jotain. Yhteisrahoituksesta Rahoituspuolella kaikki täytyy sitä rinnastaa tuohon rahoitusasetukseen, niin meidän täytyisi kuitenkin katsoa sitä, että meillä vaatimukset eivät olisi liian korkeita kaikkien näiden eri panostusten suhteen. Tämän täytyy onnistua. Ihan järjetöntä aloittaa toiminta, jossa on yhteisrahoitusvaatimus, jossa juurikaan mm, moni kaupunkiviranomainen ei ole siitä kiinnostunut. Me haluamme saada tämä toimimaan ja tavoitteena on se, että yhteisrahoitustaso olisi riittävä, jotta voidaan varmistaa menestys. Thank you very much. Any other comments or Jan would like... Kiitoksia. Onko muita kommentteja? Ehkä Jan haluaa vielä esittää. Ei mitään lisättävää, mikäli näin, niin sitten sama menettely tähänkin määräaika 21. maaliskuuta kello 12 niille jäsenille, jotka haluaisivat laatia päätöslauselmaa luonnoksen, jolla vastustetaan tätä asetusta. Tähän haluaisin päättää tämän asian käsittelyn. Tapaamme seuraavan kerran kello 15. Romanian alueministeri on mukana ja voimme keskustella myös komission kanssa kumppanuussopimuksista ja mukana on myös jäsenvaltioiden edustajia. Nyt olemme päättäneet tämän aamuisen kokouksen. Kiitoksia.